Kysymys on terveysväittämistä ja haluaisin ensin antaa puheenvuoron kollega Renate Sommerille, joka antaa lausunnon EPP-ryhmän nimissä ja haluaa, että se tulee pöytäkirjoihin. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin antaa selityksen EPP-ryhmän nimissä. Me käsittelimme tätä aihetta, eli tätä vastustamista, luettelon vastustamista. Olemme keskustelleet siitä useaan otteeseen ja lopuksi sitten päätimme antaa tässä tietyn merkin komission suuntaan ja äänestää tämän vastustamisen puolesta. Haluaisin antaa kirjallisen selostuksen pöytäkirjaa varten ja voin sen antaa suoraan sihteeristölle tai ehkäpä jälkikäteen lähetän sen teille sähköisesti. Tässä on luetteloitu kaikki meidän suurimmat epäilyksen aiheemme, ja mehän ottimme eilen keskustelussa esiin. Haluaisin vain painottaa, että me emme tässä vastusta EFSAa ja EFSAn päätöksiä. Päinvastoin me kannatamme EFSAa ja sen tieteellistä asiantuntemusta, mutta jälleen kerran kävi ilmi, että EFSA ei sillä ei ole välineitä arvioida näitä terveysväittämiä. Me haluamme, että komissio ottaa tämän asian vakavasti ja sen vuoksi me äänestämme tänään niin kuin äänestämme. Ei voi olla niin, että komissio jättää parlamentin huomioimatta silloin, kun se tekee poliittisia päätöksiä meidän päättemme yläpuolella. Ja varsinkin tällaisessa tilanteessa, jossa meillä on vielä äh, menettelytapoja edessämme. Tässä on kysymys terveysväittämistä. Ja sit, jos ei ole tehty päätöstä, mutta komissio on tehnyt poliittisen äh, päätöksen meidän ohitsemme. Ja tavallaan lähtee uusiksi järjestelemään EFSAn tätä luetteloa. Tämä on ollut suurin syy, miksi me sanomme, että emme siedä tätä ja sen vuoksi äänestämme miinuksella. Vaikkakin me toki olemme harhaan johtavaa mainostamista vastaan ja kannatamme kuluttajien aseman vahvistamista, mikä on varmasti käynyt ilmi näinä menneinä vuosina. Kiitos. Kiitos. Haluaako joku puhua tätä vastaan? Näin ei näitä olevan, joten voimme siirtyä suoraan äänestykseen. Eli työjärjestyksen 88 artiklan 2 kohdan mukainen vastustaminen luettelo elintarvikkeita koskevista sallituista terveysväittämistä. Ja ehdottaisin, että äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 22 puolesta, 37 vastaan, yksi tyhjä. Kiitos. Hylätty. Sitten siirrymme kohtaan 11, Gerbrandin mietintö, luonnon pääoma elämämme turvaajana, luonnon monimuotoisuutta koskeva eu strategia vuoteen 2020. Tässä on äh, paksu tarkistus äh, pluntta, mutta täällä on paljon konsolidoituja tarkistuksia. Lähdemme äänestämään konsolidoitu tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 3. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 4. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme konsolidoitu tarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten konsolidoitu tarkistus 7 puolesta, vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty sitten kompromissi, kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 37 ja 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 38. Äh, Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten regi ykkönen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 48 kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. 42. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta 26 vastaan. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Mielenkiintoisesti tämä nyt tässä menee. Tarkistamme tämän toisen osan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta 29 vastaan. Hyväksytty. Itre 19 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Itre kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 emme äänestä. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 50 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Selvä, tarkistetaan toinen osa koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 38 puolesta, 23 vastaan. Teidän pitäisi nostaa kättä kaikkien, niin silloin tämä olisi huomattavasti helpompaa. Sitten 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää, Hyväksytty. Itre neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pesh 9 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvää. Tarkistamme koneellisesti. Kalastusvaliokunnan yhdeksän. Oletko kaikki äänestäneet? Aldella on yksi liikaa. Puheenjohtaja, et voi, voi sanoa tuota liian usein minun kannalta. Ajatus, että meitä olisi liikaa, on vain unelma meille. So, Selvä. 56 puolesta, 6 vastaan. Pyytäisin teitä todellakin nostamaan kätenne. En haluaisi äänestää koneellisesti. Itre 9 puolesta. Itre 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 10 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. Regi 4. Äh, selvä, tarkistetaan. Itre 22 tarkistamme koneellisesti. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt 30 puolesta 33 vastaan. Hylätty. Regi 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 20, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Uudestaan. Itre 20, ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten Itre kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Litra 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Regi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 64 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistamme. Tarkistus 64. EPPllä on yksi liikaa. No niin, 33 puolesta, 30 vastaan hyväksytty. 65 puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 65. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta, 31 vastaan. Hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 67 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre kolme kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Ei ole selvä, tarkistetaan koneellisesti, eli ITRE kolmosen toinen osa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 28 vastaan hyväksytty. Regi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 68 koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta 33 vastaan. Hylätty. 69 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 69. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta 31 vastaan. Nippanappa hyväksytty. 70 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 77 puolesta. Vastaan, tyhjää. Ei selvä. Vielä kerran. 77 puolesta. Kädet ylös. Vastaan. Tyhjää. Nyt se on selvä. Hyväksytty. 79 puolesta. Puolesta. 79. 79 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti Itre 6 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta, 26 vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 81 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta. Ah, täällä pyydettiin, että tarkistetaan ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 32 vastaan. Tiukoille meni. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme myös tämän. Eli 81 toinen osa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta 21 vastaan. Sitten kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kolmasosa puolesta. Vastaan. Kolmannen osan tarkistamme koneellisesti. Eli 85 kolmasosa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta 30 vastaan. Hyväksytty. 116 puolesta. Anteeksi, 116 on raukeaa. Eli äänestämme Agri 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Regi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 2. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 9 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 15 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 12 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 86 puolesta. 86 puolesta tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 103. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 46. Tarkistamisen koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 35 vastaan. Hylätty. Regi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 108 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 106 tarkistuspuolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 105. Selvä. 106 tarkistetaan koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 31 vastaan hylätty. 105. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 104 puolesta. Anteeksi, se raukeaa. 105 hyväksyttiin, 104 raukeaa selvä. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. 109. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta 29 vastaan hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itse 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 raukeaa. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 ei äänestetä. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvää. Tarkistamme. 118 koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. 46 puolesta, 14 vastaan. Täältä ei todellakaan näe, miten te äänestätte, vaikka tämä oli hyvin selvä tulos. 121 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 122 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 123 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 124 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten loikkaamme eteenpäin. Tarkistus 138 Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 139 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loikkaamme äänestyslistassa jälleen aikamoisen loikan eteenpäin. Tarkistus 155. 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äh, Agri 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 180 puolesta

Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta 25 vastaan. Hyväksytty. Okei. Okay. Mm. 35, Wir haben gerade über... Me siis äänestimme tarkistuksesta 181 ja teimme sen koneellisesti. Me voimme toistaa tämän, mikäli tämä nyt jotenkin epäonnistui. Eli tarkistus 181 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 37 puolesta 24 vastaan. Hyvä. 182. 182 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 183 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 184 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 185 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 186 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus 197 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 198 puolesta, 198 puheenjohtajan virhe, 198 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten 199 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. Tarkistus 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 201 vastaan Tyhjää. Tämä ei nyt ollut ollenkaan selvää. Äänestetään uusiksi. Tarkistus 201. Äänet puolesta. Kädet ylös nyt. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 201. Ovatko kaikki äänestäneet? 18 puolesta 44 vastaan. Olkaa ystävällisiä, nostakaa kätenne kunnolla, niin se helpottaa tätä äänestystä. Agri 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Agri 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Agri 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 204. 204 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 202 puolesta. Vastaan Tarkistamme 202 koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättynyt. 30 puolesta, 30 vastaan, hylätty. 203 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. PES 1 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 205 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 206 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 207 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 208 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 211 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Pes 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Pes 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Pes 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 ensimmäinen osa tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 40 puolesta 22 vastaan. Pyydän vielä kerran, että voisitte nostaa kättäne kunnolla, koska täältä ei näe kunnolla. Toinen osa. Toinen osa 216 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 221 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 220 raukeaa 222 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 223 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten siirrymme PES 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. pesh 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Pes 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Pes 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 233 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan. Hyväksytty. 244 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 245 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme regiltä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 246 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Se raukeaa, anteeksi. 200 247. 247. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 toinen osa puolesta. Se raukeaa. kolme kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

vastaan tyhjää hyväksytty 257 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 258 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty regi 14 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 259 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 261 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 262 puolesta, vastaan, tyhjää, ei ole selvää, tarkistamme 262. Tarkistamme koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 30 vastaan hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itra 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itra 18 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolmasosa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 264 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 265 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 266 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Regi 10, sitä ei tarvitse äänestää. 267 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. PES 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 268 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 puolesta puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole selvä. 269 koneellisesti. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 29 vastaan, hyväksytty. 270 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 271 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 272 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 273 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti tämän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta, 29 vastaan hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 282 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 283 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 285 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 286 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Myös toinen osa on hyväksytty. Regi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Regi viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Regi 6 puolesta, vastaan, hyväksytty. Sitten äh, johdantoosan kappale, tarkistus 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kaksi identtistä, tarkistus 2 ja 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty tarkistus 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 21 koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet?

vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppu äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaksi kollegaa puuttuu. No niin, nyt kaikki ovat äänestäneet. 58 puolesta, ei vasta-ääniä, neljä tyhjää. Onnittelut eh, Jan Gerbinger Brandille tästä mietinnöstä. Oikein hyvä. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Siirrymme esityslistan kohtaan 12. Tulemme esityslistan kohtaan 12. Kysymys on äh, PIP-yrityksen valmistamista silikonigeeliä sieltävistä rintaimplantista. Tästä on pyytö tästä kädellä, jotka seuraatte, kannatatte vastaan tyhjää. Tämä on hyväksytty yksimielisesti. Ja siirrytään keskusteluun. Der Kollege Ulmer, bitte. Ulmer. Ja, wenn etwas Ruhe einkehrt, Eh, vielen Dank. Kun täällä rauha vallitsee sitten, niin puhutaan tästä. Me kaikki olemme kuulleet tästä silikonigeliä sisältävien implanttien skandaalista. Meidän täytyy toimia ja me haluamme, että komissio ottaisi vaarin meidän suosituksista, kysymyksistä ja kenties huomiota tähän lyön asiakirjaan ja ottaisi huomioon tämän myöskin tarkistaessaan lääketieteellisiä apuvälineitä koskevaa direktiiviä. Process. Joskus näissä tällä alueella esiintyy rikollista toimintaa, vaikka muuten menee hyvin. Me tarvitsemme parempia tarkistuksia, parempaa jäljitettävyyttä, seurattavuutta. Ja meidän täytyy kyetä meidän täytyy olla tarkempia. Nykyjärjestelmässä oli heikkouksia. Erityisesti liittyen siihen tapaan, millä tuotteet koottiin. Siinä ei tehty tarpeeksi tarkistuksia. Joten meillä täytyy olla tiukemmat tarkistukset tällaisissa lääketieteen apuvälineissä jäsenvaltioiden tasolla. Minusta olisi järkevää, että meillä olisi implanttirekisteri, jotta jos ongelmia syntyisi, sieltä saisi informaatiota. Tämä ei koske ainoastaan PIPtä. Tämä voisi olla arvokasta myöskin metallisten lonkaproteesien tapauksessa metall, käytetyt metallit voivat aiheuttaa ongelmia. Nämä voisimme luoda varhaisen hälytyksen järjestelmän. Toki tähän liittyy tietosuojakysymyksiä, mutta voidaan ajatella, että jos potilas ei halua rekisteriin, niin tämä on sitten toteutettavissa. Järjestelmä on ihan käyttökelpoinen silloinkin. Komissio varmasti voi toimia tältä pohjalta. Kiitos ja sitten Linna And we had a long debate about this in... Kiitoksia. Tästä on tammikuussa käyty pitkästi koko keskustelua. Ja minä olen sitä mieltä, että tätä tarvitsisi viedä täysistuntoon nyt. Komissio on aloittamassa uutta lainsäädäntöä tästä asiasta ja tämä kävi selväksi viime kokouksessa. Mutta tämä tulee kuitenkin täysistuntoon. Ja tässä täytyy vain toistaa se sama, mitä tammikuussa jo sanoimme lainsäädännöstä. Me haluamme rekisterin rintaimplanteille – Tällaisia ehkä on jo joissain valtioissa olemassa. On monet, monet naiset tietävät, minkälainen implantti heillä on, mutta monet eivät tiedä ja ovat peloissaan ja meidän täytyy nyt tehdä tälle jotakin ja suojella näitä naisia ja toivon, että nyt komissio ottaa rekisterin mukaan lainsäädäntöön ja kuulee parlamenttia tässä asiassa. Onko komission edustaja nyt täällä paikalla? Me nyt käymme keskustelua rintaimplanteista ja meillä on myös uusia ehdotuksia lonkkaimplanteista, joita tehdään monissa valtioissa ja se on otettu esille. Ja komission näkemyksen haluaisin kuulla myös tästä. Eli nyt on luotu jonkunlainen uusi mekanismi lonkkaimplanteille, ja tämä asia jälleen täytyisi saada paremmin säädeltyä ennen kuin näitä implantteja ryhdytään markkinoimaan. Hyvin monet ihmiset esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa joutuvat vaihtamaan lonkaimplantteensa näiden mekanismien muutosten jälkeen. Ja nyt odottelemme komission edusta, ehdotusta tässä asiassa, jotta voimme saada tehtyä lainsäädännöllisiä muutoksia näihin. Kiitos Linda. Ja seuraavaksi Silpanjo, pyydän. Kiitos puheenjohtaja, rakkaat kollegat. Kysymys on päätöslauselmasta, joka niiden ongelmien lisäksi, joita olemme kohdanneet rintaimplanttien tapauksessa, erityisesti Ranskassa, mutta muuallakin, niin tämän lisäksi, että me toteamme, että e- EU-lainsäädännön transponointi kansallisen ää, lääkelainsäädännön lääkelainsäädännöksi ei ole ehkäisyt näitä ongelmia, mikä toteamme että tämä lääkealan petos on osoittanut, että on ongelmia Euroopan ja, ja kansallisjäsenvaltioiden välillä ja että yhteistyö ei toimi tiedonjaan puolella jäsenvaltioiden kesken ja jäljitettävyys, raaka-aineiden jäljitettävyys ei toimi, kun kysymys on lääketieteellisistä apuvälineistä, niin me toteamme, että nykyinen kontrolli- ja lupajärjestelmä ei myöskään toimi me painotamme, että on tärkeää ottaa huomioon tämän petoksen seuraukset, kun lääketieteellisten apuvälineiden direktiiviä tarkastellaan uudelleen, kuten Linda McCavan jo totesi. Sen valossa, mitä PIP-implantin tapauksessa tapahtui, muutkin apuvälineet ovat nyt ajankohtaisia. ja aiheuttavat merkittäviä terveysongelmia. Ajattelen erityisesti lonkkaproteiseja, jotka ovat aiheuttaneet vaikeita ongelmia ottaa huomioon proteesien materiaalit. Eli toivon, että kykenemme hyödyntämään tätä päätöslauselmaa sanoksemme komissiolle, että kun se valmistelee uutta direktiiviä liittyen näihin apuvälineisiin, että sen pitäisi myös ehdottaa meille pakottavia määräyksiä, joilla voidaan välttää nykyiset ongelmat. Muistuttaisin teitä kuitenkin yhdestä, yhdestä ehdotuksesta, jonka muotoilen tarkastuksena näiden apuvälineiden valmistajat – kuten rintaimplanttivalmistajat, niiden pitäisi olla myös velvoitettuja. Tällä hetkellä ne eivät ole velvoitettuja. Ne pitäisi ilmaista, josko jossakin toisessa jäsenvaltiossa, kun ne toimivat, olisi joku oikeusjuttu käsillä. Tällä hetkellä mikään ei velvoita antamaan tällaista tietoa. Mikään ei velvoita näitä valmistajia ilmoittamaan tästä äh, kansalliselle viranomaiselle, kuten me päätöslauselmassa vaadimme. Mikään ei velvoita valmistajaa ilmoittamaan, että tapahtuisi jossain muussa EUn jäsenvaltiossa. Ja näinhän oli tapahtunut tämä tässä Ranskassa syytteeseen asetetun firman tapauksessa. Merci, Kiitos, herra Seuraavaksi Parivanovaa. Thank you, Chair. ALDE welcomes the draft Kiitokset. ALDE on tyytyväinen tähän ehdotukseen. Se on hyvin tasapainoinen ja täsmällinen. Teksti seurailee niitä asioita hyvin, joihin on puututtava tämän PIP-tapauksen jälkeen ja tammikuun kokouksen keskustelun jälkeen meidän täytyy tehdä ero Ranskan Ranskassa tehtyjen tutkimusten kanssa ja sitten kansanterveyden ja, ja terveyden ja ihmisten suojelun välillä. Me, meidän täytyy myös oppia tästä lääkinnällisten laitteiden puitepäätöksen menettelyistä ja pyrkiä myös arvioimaan tilannetta. Kaikki lääkinnälliset laitteet eivät eh, toimi samalla tavalla ja siitä syystä meidän on nyt uudelleen arvioitava asiaa. Kiitoksia. Thank you very much. The next speaker... Kiitoksia. Kovic. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, zelo pozdravljam eh, to resoluciju. Minä pidän hyvänä tätä päätöslauselmaa ehdotusta ja samanaikaisesti pahoittelen sitä, että on pitänyt mennä näin pitkälle, että tämä piti iskeä niin moneen naiseen, että niin monen naisen piti eh, olla uhri, tulla uhriksi tällaisen eh, teollisuuden eh, vauhdin uhriksi. hän on hyvin korkeat laatuvaatimukset ja näin täytyy ollakin. Ja tämän laatuvaatimuksen täytyy olla etuaja-alalla. Tässä on kysymys tuotteista, jotka tulevat tekemisiin ihmiskehon kanssa ja sitten on laitteita, jotka näin eivät tee, mutta kaikilla pitää olla korkea laatuvaatimukset. Tämä täytyy olla hyvin selvää tälle teollisuudelle. Ja minä toivon todellakin, että tämä teollisuus ottaa itselleen ja huomioi nämä vaatimukset, jotka me otamme esiin tässä Horizon-ohjelmassa. Ja minä haluaisin myös viitata nuorisoon. Nuorten naisten joukossa hyvin monet ovat ihan pakkomielteisiä ja he heittäytyvät tällaisiin riskeihin ja asennattavat itsellensä tällaisia implantantteja. Meidän täytyy vedota teollisuuteen, mutta meidän täytyy myös olla esimarkkina ja meidän täytyy levittää informaatiota. Kiitos. Kiitoksia Rava Kokovitsi ja sitten Marina Jana Kudakis ICRstä. Kiitos puheenjohtaja. Minullekin tämä päätöslauselma on tervetullut. Mutta tämän sanat me tulemme käsittelemään lääketieteellisiä apuvälineitä ja varmasti toivon, että käsittelemme tätä laajempaa kenttää. Meidän täytyy tarkastella tätä PIP liittyvää petosta, mutta myöskin laajemmin kysymystä liittyen näistä implantteista ja erilaisista palasista, joita kehoa lisätään, kuten lonkista. Yksi alue, josta en ole sataprosenttisen vakuuttunut, enkä ihan ymmärrä tätä tarvetta, mutta enkä tiedä, miten käytännössä tämä toimisi, on tämä rekisteri. Sairaaloiden pitäisi tietää, kelle leikkauksia on tehty. Kansallinen rekisteri, miten sitä päivitetään? Ihmiset muuttavat ihmiset kuolevat. Tuon käytännöllisyyttä pitäisi miettiä ennen kuin voisin kannattaa periaatetta. Pidän näistä passeista, koska tämä painottaa ihmisiä, joilla tämä kortti tai passi on. Rekisteri voitaisiin sitoa tähän vakuutukseen, mutta silloin tästä, kun sota, puhutaan tästä isoveli-yhteiskunnasta, tätä rekisteristä, ne oli ihan vakuuttunut. Mutta tämä apuvälinen direkti varmaan tarttuu näihin ongelmiin, kuten päätöslauselmakin. Odotan jatkotyötä. Damit Kiitos. Olemme käyneet puhelistan käymään läpi Jacqueline Minoa Sankosta puhuu. Teillä on, teillä on esitetty kysymyksiä. Pyydän, Madame Mignon. Thank you, Chairman, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset uh, parlamentin jäsenille tämän päätöslauselman esittämisestä. Tämä koskee tärkeää asiaa ja se on ollut meidän mielissämme vuoden alusta lähtien. Aluksi haluaisin huomauttaa, että komissio tietysti on huomioinut kaikki esitetyt kommentit ja naisten huolen, jotka ovat joutuneet tästä kärsimään ja tuskan ja murheen, johon he ovat nyt ajautuneet näiden PIPn tuottamien rintaimplanttien käytön vuoksi. Komissio on pyytänyt tieteellistä komiteaa miettimään uutta järjestelmää ja uutta tutkimusta ja uutta arviota siitä tiedosta, jota meillä nyt on terveysuhkista ja jatkamme arviointimme päivittämistä tämän vuoden aikana. PIP-tapaus on tietysti selkeä esimerkki ja meidän täytyy muistaa se aina miettiessämme, mitä se voi meille opettaa. Me kuitenkin olemme sitä mieltä kuin tässä valiokunnassakin ajatellaan, että tässä on puitte, puitteistoa tultava uudistamaan. Ja siinä tässä päätöslauselmassa on tärkeimmät kohdat esitetty. Komissio on suunnitellut hyväksyvänsä uuden lääkinnällisiä laitoksia koskevan puitteiston tässä tietyn ajan sisällä. Ja tämän, ajan, tämän vuoden aikana me teemme ehdotuksemme. Tämän uudelleen tarkastelun tavoitteet ovat käytännössä ne, mitkä PIP-tapauksessa ovat tulleet esille. Me haluamme valvoa tarkemmin markkinoita ja myös vahvistaa valvontaa ja näiden ilmoitettujen laitosten toiminnan valmiointia tämän vuoden aikana varmasti asiasta käymme keskustelua, enkä usko, että me voimme odottaa kovin pitkään vahvistaaksemme nykyisin voimassa olevia sääntöjä. Kuten ehkä jo tiedättekin, niin komission jäsen Dalli on tehnyt tästä ehdotuksensa jäsenvaltioiden terveysministereille ja on miettinyt sitä, mitä voidaan tehdä sääntöjen vahvistamiseksi nykypuitteiston sisällä ja meidän täytyy ryhtyä toimiin heti. Monet näistä toimista ovat jo esitetty teidän esittämässänne tekstissä, tekstissä Osa menee lääkinnällisten laitteiden puitteiston ohi tällä hetkellä ja puhutaan yleisesti terveyspalveluista jäsenvaltioissa ja tässä me varmasti tarvitsemme eh, terveysministeriöiden tukea jäsenvaltiotasolla. Hyvin lyhyesti vain puutuisin muutamiin asioihin, joita, joihin meidän täytyy puuttua. Erityisesti nämä ilmoitetut instituutiot. Näitä on noin 18 Euroopassa, mutta ne eivät kaikki toimi samojen sääntöjen ja standardien pohjalta ja sitä ei voi hyväksyä. Eli meidän tavoitteenamme on se, että me saisimme tällaiset yhtenäiset korkeat standardit kaikille, miten jäsenvaltiot nimittävät nämä elimet ja miten näiden nämä toimivat. Me tahdomme näiden elinten käyttävän kaikkea niiden käytössä olevaa valtaa, jotta ne voivat tehdä, toteuttaa tehtaisiin ilmoit- aikaisemmin ennalta ilmoittamattomia vierailuja eh, esimerkiksi eh, samaan tyylin kuin PIPn, eli käydä tehtaissa vierailulla ilmoittamatta niistä aikaisemmin. Me haluamme näiden virastojen myös paremmin saavan käsiinsä valvontaraportteja, jotta ne voivat kohdennetumpia valvontatoimia harjoittaa. Ja me ehdotamme sitä, että meillä olisi yhteinen jäsenvaltioiden arviointijärjestelmä näille virastoille ja näin nämä jäsenvaltioiden omat elimet toteuttaisivat valvontaansa saman, samantapaisesti. Me tahdomme myös Euroopan tason tarkastelujärjestelmän näille laitteille ja hyvin uusta, uutta teknologiaa tarjoaville laitteille. Ja me tahdomme erityisesti osa, osaksi tähän nuo valvontaelimet, jotka toteuttavat ilmoittamattomia vierailuja, mutta myös haluamme raaka-aineita ja itse laitteita valvoa tarkemmin. Me haluamme jäsenvaltioiden myös vahvistavan markkinavalvontaa. Ei voida hyväksyä sitä, että nämäkin laitteet ovat olleet markkinoilla vuosikausia huomaamatta. Ja näin tuo 93-42 direktiivi täytyy vahvistaa markkinoiden valvonnasta. Me mietimme sitä, miten nykyisin jäsenvaltioissa markkinoita valvotaan ja minkälaisia uusia askelia valvonnassa voitaisiin ottaa. Kolmas kohta liittyy myös näihin valvonta, tähän valvontaan. Olen samaa mieltä teidän kanssanne. Meidän täytyy paremmin raportoida tästä ja parempaa yhteistyötä kehittää alalla, jotta me voimme nopeammin saada tietoa erilaisista väärinkäytöksistä ja paremmin myös arvioida uhkia, joita mahdollisesti esiintyy. Neljänneksi meidän täytyy toimia avoimesti ja viestiä selkeästi. Ja myös jäljitettävyys on hyvin tärkeää. Tämä valiokunta on siihen jo puuttunut ja se on nyt ollut PIP-tapauksessa erityisen epäonnistunut. Meidän ja potilaiden täytyy saada tietää, minkälaisen laitteen he saavat osakseen. Ja meillä on tästä suositus, jossa määritellään tietyt periaatteet Euroopan unionin yhtenäiselle laitteiden tunnistamisjärjestelmälle ja sitä sitten lainsäädännössä entisestään tiivistetään ja vahvistetaan. Meidän mielestämme tämä nimlauttikortti, joka on olemassa jo jäsenvaltioissa, tietyissä jäsenvaltioissa, on oikein hyödyllinen järjestelmä ja siinä saadaan annettua yksityiskohdat tuotteista. Ja vielä lopuksi me mietimme, mietimme, miten rekisterijärjestelmää voitaisiin toteuttaa. Ne voivat auttaa jäljitettävyydessä, ja voivat myös auttaa riskin arvioinnissa ja erilaisten trendien ja suuntaviivojen arvioinnissa laitteiden käyttöä miettiessämme. Ja lopuksi me tarvitsemme tällaisen kattavan käsityksen laitteiden, laitteista markkinoilla ja me, meidän täytyy vaatia kaikkien lääkinnällisten laitteiden rekisteröintiä, kaikki tuottajat täytyy olla rekisteröityjä ja osa tässä osa tästä tiedosta olisi sitten julkisesti saatavilla. Lyhyesti vielä näihin lonkkaimplanteihin, joissa, joista on puhuttu tässä viime viikkojen aikana. PIP-tapauksesta oppimamme asiat liittyvät pitkälti myös lonkkaimplanteihin, tiedonkeruun ja muun näkökulmasta. Ehkä tässä juuri täytyy miettiä myös sitä, miten vuodesta 2010 kaikki implantit ja lääkinnälliset laitteet täytyy äh, niiden, ne täytyy, niiden käyttö täytyy perustella kliinisin tiedoin ja, ja olemassa olevin tiedoin, johon, sellaisen tiedon pohjalta täytyy toimia, johon voidaan tosiaan luottaa. Eli täl, tässä täytyy tarkastaa laitteen toiminta ja sen mahdolliset sivuvaikutukset mielestäni on myös päivitettävä tätä tietoa jatkuvasti ja saatava tietoa markkinoilta välittömästi, kun uutta tietoa tulee. Minä haluaisin vielä huomauttaa, että tässä nyt varmaan aika monta kohtaa on tullut esille päätöslauselmastanne, mutta lopuksi vielä sanoisin, että että täällä kysyttiin komissiolta, voitaisiinko mennä tällaiseen ennen markkinoille saattamista hankitun luvan järjestelmään. Tietysti tätä järjestelmää me mietimme, mutta meidän kannattaa muistaa, että tässä tapauksessa, esimerkiksi PIP-tapauksessa, ei ole ei ole, se ei ole todistanut mitään sellaista, että tällainen ennen markkinoille saattamista hankittu luovutusjärjestelmä tai lupajärjestelmä olisi muuttanut tilannetta. Me kaikki haluamme selvän lainsäädännöllisen puitteiston, jonka pohjalta voimme tarjota turvallisuutta, mutta myös näiden, näiden uusien laitteiden eh, ja hoitomuotojen saatavuuden. Ja unionin lainsäädäntö on, sen on oltava innovaatioystävällistä, jotta tällaisia uusia laitteita ja erilaisia hoitomuotoja päästä, saadaan kehiteltyä ja tuotua markkinoille. Me tarvitsemme tasapainoa kaikkien näiden näkemysten välille, turva, potilasturvallisuuden ja ja laitteiden tuottamisnopeuden ja uusien hoitokeinojen pääsyn markkinoille välille. Ja meidän on myös erityisesti korostettava markkinoille saattamisen jälkeistä valvontaa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, Arva Mino, tästä kattavasta vastauksesta meidän kysymyksiin. Täällä on lisäkysymyksiä. Schildas ja Linda McCavan. Schildas. Yes, um, I'd like... Minä haluaisin kiittää komissiota ja muita puhujia kiinnostavasta keskustelusta. Haluaisin esittää kysymyksiin. Erityisesti minun maassa on ollut paljon tilanteita, jotka liittyvät korvauksiin ihmisille, joilla on ollut PIP-implanttien kanssa ongelmia. Tällaisia ongelmia on tullut muissakin tapauksissa, kuten long pakkoprotestin tapauksessa. Voidaanko direktiiviin puitteissa tai muuten luoda apuväline ää, vakuutusrahasto, josta voidaan myöntää korvauksia silloin, kun valmistaja ei enää ole toiminnassa tai ei muuten kykene toimimaan, tai josta voitaisiin rahoittaa esimerkiksi korvavat laitteet. Tällaista meidän pitää puhua. Useissa tapauksissa näin ole käynyt. On käynyt niin, että hallitukset joutuvat maksamaan, joskus valmistajat, mutta ei ole mitään menettelyä, joka olisi harmonisoitu kautta Euroopan. Että esittäisin tällaisen kysymyksen. Kiitos. Linda. Haluaisin kysyä näistä kliinisistä tiedoista te mainitsitte, että jokin on muuttunut 2010. Voisitteko te kertoa, mitä ja miksi juuri 2010? EUn äh, lakia on kritisoitu siitä, että esimerkiksi tämä äh, kliininen data yhdistyneessä kuningaskunnassa on enemmän vain tällaista äh, tiedonkeruuta eikä varsinaista kliinistä tietoa toisin kuin esimerkiksi USAssa. Voisitteko te kertoa, mitä muuttui 2010? Merkitseekö tämä muutos sitä, että nämä lonkkanivelet, että nämä laitteet ovat muuttuneet? Siis sehän on tällainen äh, metallin pala, joka voi päästää jotakin ihmisten äh, vereen. Ja nyt äh, valmistajat ovat tunnustaneet, että tämä on vakava ongelma, koska minun maassani kymmenet tuhannet ihmiset joutuvat käymään verikokeissa ja he ovat varmasti hyvin huolissaan näistä implanteista, joten suuren yleisön luottamus on romahtamassa. Minä tiedän, että tässä on kysymys siitä, että meidän täytyy päästä nopeasti markkinoille, mutta jos mennään markkinoille liian nopeasti, niin tuhannet ihmiset joutuvat ongelmiin, eli eihän tämä toimi hyvin. Kiitos Linda. Antaisin puheenvuoron taas komissiolle. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Vastatakseni ensimmäiseen kysymykseen. Ymmärrän argumentin idean, mutta tämä kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, koska se liittyy siihen, miten ne järjestävät terveys, terveydenhuoltonsa. Mutta varmistamme, onko tämä tulkinta oikea tehdä samanlaisia järjestelmiä muilla alueilla. Esimerkiksi liittyen matkatoimistoihin. Mutta enpä usko, että siinäkään taustalla on EU-lainsäädäntöä. Voimme keskustella tästä jäsenvaltioiden kanssa, voidaanko näin edetä vapaaehtoisesti ja koordinoidusti. Mutta en ole varma, kannattaako sitä lainsäädäntöä laittaa. Ja kliiniseen dataan tulee. 2007-47 direktiivissä, joka astui voimaan 2010. Siinä on sääntö, että kliininen tutkimus on yleensä välttämätöntä. Valmistajan yleensä pitää osoittaa, että sillä on kliinistä dataa tutkimuksen pohjalta, joka on analogista lääkekokeiden kanssa. kliiniset tutkimukset voidaan välttää ainoastaan, jos ne kykenevät osoittamaan, että on oikeutettu luottaa olemassa olevaan dataan, jos laite on hyvin samanlainen kuin olemassa oleva laite, josta on jo dataa. Ja kuten sanoin, ennen markkinoille saattamista tuotettu data. Sitä täytyy päivittää sitten markkinavalvonta suunnitelman mukaisesti. Ja tietoa saava taho, sellainen on olemassa. Sille täytyy kertoa kaikista kielteisistä tapahtumista, jotka voisivat johtaa laitteen turvallisuuden uudelleenarviointiin. Ja tämä voi johtaa alkuperäisen kliinisen tutkimuksen johtopäätösten uudelleenarviointiin. Lonkkaproteiisien tapauksessa ymmärrykseni oli, että tämä markkinoille saattamisen jälkeinen data on osoittanut, että on olemassa riski, että pieniä metallipartikkeleita vapautuu verenkiertojärjestelmään. Eli järjestelmä on toiminut siinä mielessä, että järjestelmän sääntöjä on noudattu mutta riski tuli tässä alajuoksulla selväksi. Yes, uh, Sorry to prolong, but surely the... Anteeksi tongelman. Ymmärtääkseni laitteita, proteeseja hieman muutettiin. Ja tämä klinisen datan vastaavuus merkitsi, että niiden ei tarvinnut tehdä mitään kokeita enää. niin sitten kun ne laitettiin oikein ne ihmisille, niin partikkeleita alkoi irrota. Tiedän, komissa komissio perehtyy tähän, mutta toivottavasti perehtyy vakavasti. Tässä, ma- tässä poimitaan jotain olemassa olevaa dataa, mutta ennen kuin laitteiden toimintaa ihmisissä tutkitaan, e- ei tiedetä mitä tapahtuu. Täällä on tuhansia ihmisiä, joilla on näitä uuden tyyppisiä lankaproteeseja ilman mitään testausta. Ja meppeinä meidän pitäisi perehtyä tähän, koska on erilaisia laitteita, mutta jotain tämä keho laittaa. On puhuttu sitä, että nämä ovat syöpää aiheuttavia. Tämä vakavaa. Toivottavasti komissio sanoo jotain muuta kuin vain, että meillä järjestelmä toimi Prosessi on toiminut, mutta se ei ole välttämättä ollut asianmukainen. Dank, Linda Kiitokset Linda Mäkevän. Ja nyt päätämme tämän esityslistan kohdan. Tarkistusten määräaika on 28.3.2012 ja ympäristövaliokunnassa sitten 25.4. äänestämme täällä ja toukokuun ensimmäisessä täysistunnossa tästä äänestetään sitten lopullisesti. Kiitän tästä keskustelusta, kysymyksistä ja vastauksista. Ja keskeyttäisin nyt kokouksen kello 11 asti. Ja kaikki kollegat, jotka ovat täällä, tuovat sitten mukanaan kaksi ympäristövaliokunnan muuta jäsentä mukanaan niin, että sali on täynnä silloin, kun kollegat kansallisista parlamenteista tulevat paikalle, niin että voimme sitten keskustella täysille, täydelle salille. Eli puolen tunnin tauko ja jatkamme kello 11 tasan uudelleen. Kiitos.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 So, ich möchte... Please take a seat. No niin, käykääpä paikoillenne. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Toivotan teidät äh, sydämellisesti tervetulleeksi parlamenttien väliseen valiokunnan kokoukseen tai parlamenttien väliseen kokoukseen, jossa valmistaudumme Rio plus 20 huippukokoukseen. Näen, että täällä rivit äh, ovat äh, täynnä. Ja se, mitä tuolla Riossa kesäkuussa tapahtuu, Sillä on historiallinen merkitys. Olen vakuuttunut siitä, että näin tulee jatkossakin olemaan ja tämä Rion konferenssi, sen täytyy olla menestys ja näin se tulee varmasti olemaankin, sikäli mikäli kuin me kaikki täällä Euroopassa, kansalliset parlamentit, että Euroopan parlamentti, samoin kuin kaikki toimielimet, neuvosto ja komissio, valmistelevat hyvin tätä huippukokousta ja että me terävöitämme omaa profiiliamme liittyen siihen, mitä me haluamme Rion esityslistalle. Ja kaikki tämä on valmisteltava hyvin. Ja tämä onkin tämänpäiväisen tapaamisen ja kokouksen tarkoitus. Kun tapaamme kollegat 20 maasta ja 23 parlamentista. Kaiken kaikkiaan täällä on 37 kollegaa kansallisista parlamenteista vieraanamme. Ja toivotankin teidät Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan nimissä sydämellisesti tervetulleeksi tänne Brysseliin. Olen iloinen, että tulitte ja odotan mielenkiinnolla tätä keskustelua. Olkat tervetulleet. Tämänpäiväisessä keskustelussa jaamme keskustelut kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa haluamme keskustella siitä, miten muodostamme tämän institutionaalisen puitteiston tulevalle globaalille kestävälle politiikalle. Miten tämä voidaan tehdä ja millä tavalla haluamme, mitä me haluamme tuoda lisäarvona mukaan. Ja toisen osan aikana iltapäivällä keskustelemme enemmänkin siitä, millä tavalla voimme luoda kestävää talouspolitiikkaa ja kestävää kehityspolitiikkaa ja sitä kautta taistella köyhyyttä vastaan ja tuoda kestävyyttä koko tälle sektorille. Ja toivotan tervetulleeksi ensimmäisen osan pääpuhujamme, joka tulee neuvoston puheenjohtajamaasta. Hän on Folketingetin, Tanskan parlamentin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Loone Loglint. Olkaa hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja, Ensiksi haluaisin ilmaista vilpittömän kiitollisuuteni siitä, että minä olen täällä tänään. Puheenjohtaja kunnianarvoiset jäsenet, hyvät näistä herrat, on kunnia ja ilo puhua teille Folketingetin ympäristövaliokunnan puheenjohtajana. Toiseksi painottaisin, että ajatus on keskustelulle hyvä puhumme Rio plus 20 kokouksesta. Voimme keskustella kestävän kehityksen institutionaalista kehikosta, joka on yksi avaintekijöistä ensimmäisessä luonnoksessa, joka valmistelee konferenssia, joka pidetään alle kolmessa kuukaudessa. Ja kolmanneksi, jos emme saa keskustelusta tuloksia tänään, me, ainakin osa meistä, kykenemme jatkamaan keskustelua parlamenttien välisessä kokouksessa toukokuun 14.15, jossa Rion loppuvalmistelut ovat esityslistalla. Ennen kuin tartun esityslistan aiheeseen liittyen institutionaaliseen kehikkoon, haluaisin alleviivata, että meidän täytyy pyrkiä toiminta- ja tulevaisuussuuntautuneeseen tulokseen Riossa. Ainoastaan vuonna 1992 jälkeisten kehityskulkujen ja aukkojen tilinpito olisi liian iso pettymys. En tiedä teistä, mutta minulla on paljon odotuksia kokouksen suhteen. Rio plus 20, sen pitäisi merkitä syvällistä globaalia muutosta kohti vihreätä taloutta, jossa on vahvistettu globaali kehikko kestävällä kehityksellä asiakirjojen pitäisi keskittyä ja poliittisten julkilausujen pitäisi pohjustaa jaettua näkemystä muutoksen ja siirtymisaikaan saamiseksi. Siinä pitäisi olla tavoitteita, jotka voidaan saavuttaa sovitetuissa aikatauluissa. Ja täytyy vahvistaa institutionaalista kehikkoa kestävälle kehitykselle ja perehdytäänpä siihen vähän syvällisemmin. Tämä institutionaalinen kehikko on ratkaiseva tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Voitte sanoa, että Rion menestys ei perustu kirjaan ainoastaan. On tärkeää, että päästä sopimukseen tavoitteista ja toimista, mutta ratkaisevaa on, lähivuodet ovat ratkaisevia kestävän kehityksen kannalta. Vaikka onkin hyväksytty, että köyhyyden, luonnonvarojen käytön ja ekosysteemien heikentymisen välillä on yhteys. Ei ole mitään epäilystä, että pirstaleisuus ja koordinaation puute YK on toimielimien ja kansainvälisten rahoituslaitoksen välillä on liian yleistä. Mennään täytyy miettiä, miten siirtyminen vihreiseen talouteen voisi parhaiten tapahtua ja miten köyhyyden poistaminen voisi parhaiten toteutua on olemassa voimakas toiminnallinen kytke, kytkentä institutionaaliseen kehikon välillä ja sitten muiden tavoitteiden kestävän kehityksen ja köyhyyden poistamisen välillä. Sen lisäksi, että meillä on kes- tehokkaita sääntöjä ja niissä pitäydytään toimivat globaalit markkinat. Niiden täytyy myös toimia. Niillä niin, täytyy olla monenkeskeisiä instituutioita. Hallintarakenteet ovat ratkaisevia, jotta me kykenemme tuottamaan tuloksia kestävän kehityksen alueella, vihertämään talouksia ja poistamaan köyhyyttä. Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto ovat vaatineet kunnianhimoisia uudistuksia. Me tarvitsemme pahasti uudistuksia kestävän kehityksen institutionaaliseen kehikkoon, jotta me voisimme kaventaa kuiluja ja nopeuttaa globaalia toimintaa seuranta ja täytäntöönpanon varmistamismekanismit ovat asioita, joita pitää vahvistaa. Ensinnäkin ensimmäisessä luonnoksessa on otsakkeena tulevaisuus, jota haluamme. Meidän pitäisi tätä vahvistaa, tukea tulevaisuus, jota haluamme. Mutta meidän, sitä ennen meidän täytyy täysin integroida kestävä kehitys kattavaksi rakenteeksi korkeammalla tasolla, eli YK on yleiskokouksen tasolla. Toisekseen meidän on aika muuttaa kestävän kehityksen komissio kestävän kehityksen neuvostoksi, jolla on tavoitteena edistää kestävän kehityksen tavoitteita, taata tuloksellisuus kaikilla tasolla ja taata institutionaalista johdonmukaisuutta. Tämä pitäisi auttaa kaikkien sidosryhmien osallistumista, erityisesti suurimpien ryhmien osallistumista Rion seurantaa. Ekosokin pitäisi myöskin vahvistaa kolmen ulottuvuuden integrointia omaan toimintaansa. Ja tästä pitäisi keskustella 67. yleiskokouksessa muiden eritettyjen muutosten kerran. Lopuksi, mutta olekaan pikkujuhtuna, uskon, että Tanskan näkökulmasta vuodesta 2005 me olemme koko ajan painottaneet, että kansainvälistä ympäristöhallintaa täytyy vahvistaa. Ja tässä yhteydessä me toistamme me voimakkaasti kannatamme YK kehitysohjelman UNEPin aseman upgradeausta. Meidän pidä unohtaa, että nykyiset hallintajärjestelyt ovat erittäin monimutkaisia, mutta kuitenkin usein epäjohdonmukaisia. Seuraavan vuoden, viimeisen 40 vuoden aikana on tehty yli 100 monenkeskeistä ympäristösopimusta ja noin 10 YK on taholla on roolinsa, mutta kun tiedätte, ne vaativat paljon resursseja, miksei UNEPia muuteta YK virastoksi, ympäristövirastoksi, joka sijoittuisi Nairobiin ja jolla on vahvistettu ja uudistettu mandaatti, universaali jäsen ja vakaa, riittävä ja ennustettava rahoitus ja samanarvoinen asema muiden YK erityisvirastojen kanssa. Pitää myös muistaa, että kestävä kehitys alkaa toiminnasta kotona. Tämä 92 iskulause ajatella globaalisti toimi paikallisesti on ihan relevantti. Meidän täytyy taata, että energiapolitiikan, maatalouspolitiikan, kalastuspolitiikan, kauppapolitiikan, kehityspolitiikan, rahoituspolitiikan, minkä tahansa politiikan johdonmukaisuus voidaan taata. Kaikkien politiikkalojen pitäisi olla samoilla linjoilla, kuin mitä meillä on EU:ssa, pyrkiessämme kestävään tulevaisuuteen. Ja meidän täytyy myös pitää huolta rahoitusolotuudesta. Tasa-arvo on kestävässä kehityksessä tärkeässä asemassa alkuperäisessä Rio julkilausumassa ja tässä tulevaisuudessa haluamme julkilausumassa. Tämä yhteinen, mutta eriytetty vastuu on olemassa. Ei on pitää se muistaa, että jos täydestä sydämestä tukeakseen teknologian siirtoa ja know-hown siir- tietotaidon siirtoa. Eli täytyy sitä osaksi kansainvälistä hallintamekanismia. Täytyy pitää huolta, että taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöulottuvuudet nivoutuvat lähesti yhteen. Ja RIA plus 20 tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden käydä eteenpäin katsovia keskusteluja – Nämä olisivat paremman kestävän kehityksen täytäntöönpanon ja integroinnin kaikilla tasoilla ja kaikissa maissa. Miten me voimme helpottaa kunnianhimoisen lopputuleman hyväksymistä? Maailma kokee monia kriisejä, jotka ovat toisensa yhteydessä, mutta meillä on myös mahdollisuus ajatella myös sitä, miten me mielemme kasvan tällä hetkellä, mukaan lukien oikeudenmukaisuus ja avainresurssien käyttö resurssien käytön tehokkuuden ja kriisiratkaisun osa on tärkeää. EU on ajajan puk- ajurin pukilla. YK on vihreän talouden tiekartta on osana talouden vihertämistä. Me keskustelemme sitä tänä iltapäivänä. Meillä täytyy olla konkreettisia kunnianhimoisia tavoitteita, joista Riosta täytyy tämän, jotka täytyy Riosta tänä vuonna hyväksyä. Minusta meidän Euroopan tasolla Täytyy parantaa ja työstää EUn kantaa ennen Rioa. Maailman yhteisöllä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus kunnianhimoisesti sitoutua kestävään kehitykseen. Parlamentaarikkoina meidän pitäisi käyttää mahdollisuutta ottaa osaa ja vaikuttaa tulokseen eri kanavin. Tässä kiinnittäisin erityisesti huomiota Globe Internationalin järjestämään konferenssiin. Se on parlamentaarikkojen järjestö, jolla pyritään luomaan kriittistä lainsäätäjien massaa, joka kykenee so sopimaan yhteisistä lainsäädännöllisistä vastauksista merkittäviin ympäristöhaasteisiin. Globe International Summit kokoontuu Riossa 15.17. kesäkuuta 2012 juuri ennen Rio Plus 20 konferenssia. Olen varma, että Euroopan parlamentilla on aktiivinen osa konferenssin valmisteluissa ja konfer konferenssissa itsessään. Meidän täytyy rakentaa siltoja, yhteyksiä kumppaneihin kaikkialla maailmassa. Luotan teidän tukeenne. Paljon kiitoksia huomiostanne. Thank you very much. Kiitokset Lune sinun puheestasi. Ja nyt sitten annan puheenvuoron kansallisten parlamenttien parlamenttien ja Euroopan parlamentin kollegoille. Ja haluaisin muistuttaa menettelytavoista kansallisille parlamentin jäsenille. Teille on siellä pöydällä tällaiset puheenvuoropyyntökortit ja te saatte uudet iltapäiväksi. Eli jos te haluatte pyytää puheenvuoroa, voitte ilmoittautua. Ne kerätään täältä salista ja Euroopan parlamentin kollegat taas tietävät, kuinka toimitaan kättä nostamalla. Ja toimimme sillä tavalla, että otamme aina kaksi kollegaa kansallisesta parlamentista ja sitten sen jälkeen Euroopan parlamentin kollega. Ja pyytäisin että puheaika pidetään kiinni kaksi minuuttia, niin että kaikki kollegat saavat mahdollisuuden puhua. Eikä täällä ole ainoastaan kansallisten parlamenttien parlamentaarikkoja. Meillä on myös talous- ja sosiaalikomiteasta Staffan Nilsson paikalla sen vuoksi, että tämä kyseinen toimielin on myös valmistelemassa intensiivisesti Rion huippukokousta. Ja luonnollisesti myös alueiden komiteasta Michel Lebrun on paikalla. Ja tulemme puhumaan myös hänen kanssaan. Sydämellisesti tervetuloa minun puoleltani myös teille. Aloitamme Kyprok hallituksen edustaja, edustaja Adamo. Tervetuloa tänne parlamenttiin. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Teillä on puheenvuoro. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που επανέρχομαι έστω και με την ιδιότητα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής. Minua ilahduttaa kovasti se, että saan olla täällä. Ja ihan lyhykäisesti haluaisin eh, esittäytyä teille. Minähän olin täällä aikaisemminkin jo ja on miellyttävää nähdä teidät kaikki täällä uudestaan. Viimeisen 20 vuoden aikana YK puolelta on hoidettu näitä asioita ja vuodesta 1992 lähtien hän oli ensimmäinen Rion konferenssi ja paljon on saatu aikaiseksi. Ympäristön, ilmastonmuutos ja talouskriisi, joka koskee koko maailmaa, finanssikriisi, ja finanssikriisi on johtanut siihen, että kansantaloudet ovat heikentyneet koko maailmassa ja sen vuoksi tarvitaankin kansainvälisiä toimenpiteitä, joissa kuitenkin ihminen on keskiössä. Me toivoisimme rakentavia menetelmiä ja esimerkiksi YKssa on hyväksytty ohjelmia, jossa YK tekee yhteistyötä muiden virastojen kanssa, esimerkiksi FAON kanssa. Sen lisäksi on mahdollista, että nimitetään vielä tällainen tekninen työryhmä, joka voi tukea tätä työtä. Ja sitä kautta voitaisiin mahdollisesti tukea sitten kestävää kehitystä. Ja vielä lopuksi kestävä kehitys, luonnos laadittiin viime vuonna. Nyt sitä on laajennettu niin, että voidaan puuttua näihin uusiin haasteisiin. Kiitos. Seuraavaksi Espanjan parlamentista kollega Aparicio. Pues, bitte. Sí, buenos días. Hyvää päivää teille kaikille. Niin, lähestulkoon oikein ään sitten minun nimeni. Tuo loppuosa vaan meni vähän väärin. No, joka tapauksessa kiitos puheenvuorosta. Minä halusin aivan aluksi huomauttaa, että Espanjan edustajina olemme kovasti tyytyväisiä saadessamme olla tässä Euroopan parlamentin ja muiden kansallisten kansanedustuslaitosten edustajien kanssa täällä. Tämä on oikein hyvä kokemus meille kaikille ja me myönteisesti suhtaudumme tähän keskusteluumme. Rio Plus 20 on uusi tärkeä mahdollisuus meille kaikille. Me voimme sen kautta todelliseen kestävään kehitykseen päästä. Ja me haluaisimme, että toimittaisiin niin, että saamme paljon suuremman menestyksen tästä kuin edeltävässä kokouksessa 20 vuotta sitten Riossa. Tuossa huippukokouksessa aloitettiin monta eri hyvää hanketta, mutta nyt meidän täytyy saada kaikki nämä hankkeet ja aloitteet täyteen toi- toimintaan, koska aikaisempi kokous ei saavuttanut sitä menestystä, johon me, jota me havittelimme, joten nyt meidän täytyy toivoa yhtenäisyyttä kaikkien valtioiden välillä, jotta saamme aikaiseksi yhteisymmärryksen niissä tavoitteissa, joista neuvoston puheenjohtaja Tanskan edustaja meille jo kertoi. Toivomme kovasti tätä. Minä toivotan teille mitä parhainta menestystä neuvotteluissa ja kaikki ja mm, parlamenttia myös tuemme tässä työssä ja me olemme todella tyytyväisiä siitä, että meidän on kutsuttu tähän kokoukseen. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten kollega Gerbrandi joka kuuluu myös Euroopan parlamentin valtuuskuntaan, joka matkustaa Rioon. Ole hyvä. Thank you very much, uh, Matthias, and thank you, Lone. Kiitos Matias ja kiitos Luone panoksestasi tänään. Uh, verhot ovat sulkeutumassa ja te olette vapaa sanomaan mitä haluatte. Ei pidä aliarvioida rooliamme parlamentaarikkoina. Se on tärkeintä, kun olemme tällä yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Meidän täytyy laittaa lisää paineita hallitustemme suuntaan Rio plus 20 suhteen. 92 huippukokous antoi paljon kannustimia ympäristöajattelulle. Monet sanovat, että tulokset eivät ole niin hyviä. Mutta ei pidä väheksyä sitä, mitä ihmisten päässä naksahti 92 seurauksena. Olen vakuuttunut, että tämän vuoden kesäkuun kokouksella on mahdollisuus samaan. Minusta kysymys on yhteisten, yhteisen omaisuuden hallinnasta. Tästä resursseja hallinnasta me kaikki olemme tietoisempia nykykasvumallien rajojen suhteen. Minusta tämä on Rion esityslistan pääkohta. Monet kansainväliset ympäristöneuvottelut ovat jumiutuneet, jos ajatellaan vaikka ilmastonmuutosneuvotteluita, mutta monet muutkin. Me tarvitsemme uutta kansainvälistä hallintajärjestelmää, jotta asiat nyt kahtaisivat eteenpäin. Ehkä on vähän outoa, että liberaali sanoo näin, mutta, mutta on erikoista, että kansainvälinen kauppa ja vapaa kauppa – on tärkeämpää kuin planeettamme. Meillähän on maailman kauppajärjestö, jolla on riidanratkaisukeinot, mutta ympäristöalueella tällainen puuttuu. Tämä on yksi Rio plus 20 erikoisia piirteitä. Meidän täytyy kansainvälisellä tasolla saada voimakkaampi YK-elin kuin mitä meillä on nyt. Meillä on aikaraja kaksi minuuttia, jos oikein ymmärsin. Eli yritetäänpä saada joku maailman kauppajärjestötyyppinen organisaatio ympäristöalueelle. Se on hienoa. Minä olisin valmis menemään pitemmällekin. Voin esittää, kuten teemme parlamentin päätöslausemassa, kansainvälistä ympäristörikostuomioistuinta. Näiden pitäisi olla hallintaistuslistan kärjessä. Kiitos. Ja sitten valiokunta kuntien. Äh, Staffan Nilsson, talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja, saa puheenvuoron. Kiitokset siitä, että tulitte tänne. Tervetuloa vielä kerran. Very much for this possibility. Äh, kiitos äh, tästä mahdollisuudesta saada puhua teille. Me olemme ainoa EU-koneiston elin, joka koostuu työmarkkinaosapuolista ja muista kansalaisyhteiskunnan järjestöistä. Sitä huolimatta me vaadimme, että huippukokouksessa maailmanjohtajat sitoutuisivat konkreettiseen toimintaohjelmaan, jolla voitaisiin tukea vihreää taloutta. Sen täytyy olla osa kestävää kehitystä. Täytyy löytää tasapaino sosiaalisen, taloudellisen osapuolten välillä. Kerron teille, mitä me tuemme. Me tuemme, kuten jo mainittiin aikaisemmin, sitä, että kestävän kehityksen komitea voitaisiin korvata kestävän kehityksen neuvostolla, jolla olisi vahvempi mandaatti. Me tuemme myös sitä, että YK ympäristöohjelmat voitaisiin toteuttaa uudessa virastossa, joka saisi vahvan mandaatin. Luonnollisesti toivomme, että kansalaisyhteiskunta olisi mukana kaikissa näissä ryhmissä tulevissa keskusteluissa. Tuemme myös sitä, että oikeusasia mies perus, virka perustettaisiin tulevia asioita ajatellen. Me tuomme myös sitä, että informaation saatavuus kansalaisille varmistetaan. Me tuemme myös sitä, että neuvosto voisi antaa mandaatin, ja tässä teillä on suuri rooli, niin että voitaisiin neuvosto voisi antaa komissiolle mahdollisuuden puhua ja neuvotella niin, että Euroopan unioni voisi puhua yhdellä äänellä. Tätä tarvitaan välttämättä, jos halutaan, että Euroopan unioni saavuttaa mitään tuloksia. Kiitos eh, tästä kahdesta minuutista. Sorry, <laughs> thank you very much. Uh, sorry for... Kiitos, olen pahoillani näistä aikarajoituksista. Nyt sitten äh, alueiden komitean edustaja. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset äh, alueiden komitealle tarjotusta mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro täällä. Olen pahoillani siitä, että meidän puheenjohtajamme Bresso ei tänne päässyt. Hänellä oli muita sitoumuksia. Alueiden komitea pyytää sitä, että saisimme johdonmukaiseen strategian monitasoisesta hallinnosta, joka pohjautuisi synergioihin, yhteentoimivuuteen ja täydentävyyteen kaikilla vallan käytön tasoilla. Tässä Zero-ehdotuksessa on tehty viittauksia näihin alueellisiin eh, eh, yhteisöihin, mutta mielestäni tarvitaan kuitenkin seuraavat eh, kohdat vielä. Me toivomme vahvistettua kansainvälistä hallintoa. Meidän täytyy pyrkiä YK-ohjelmaa muuttamaan ympäristöjärjestöksi ja olen tässä samaa mieltä kuin edellä esitetty. Ja toiseksi meidän täytyy taata se, että paikallisia alueellisviranomaiset tulevat mukaan toimielinkehykseen kansallisten hallitusten rinnalla ja YK on eh, instanssien rinnalla ja näin ne voisivat eh, toimia täysin eh, yhteistyössä. Ja sitten Rion konferenssin jälkeen vuodelta 1992 eri maanosat, erityisesti Eurooppa, on järjestel, laatinut tällaisia alueellisia omia ohjelmiaan ja niitä täytyy nyt kehittää maailmanlaajuiselle tasolle. Kolmanneksi meidän täytyy toimia niin kuin parlamenttikin toivoo, että ympäristödemokratia saataisiin luotua maailmanlaajuiselle tasolle, jotta voisimme hyväksyä tällaisia paikallisia yleissopimuksia ja myös vastaavia suuria eh, kansainvälisiä koko maailmaa koskevia yleissopimuksia. Ja vielä lopuksi kestävän kehityksen institutionaalinen kehys on luotava ja siihen täytyy saada tiekartta jo kestävästä kehityksestä tavoitteena eh, ja, sen ja tavoitteet täytyy yksityiskohtaistaa hyvin konkreettisesti ja täsmällisesti, jotta niihin voidaan päästä järkevänä aikarajan sisällä. Kiitokset. Kiitokset äh, tästä. Ja seuraavaksi on pyytänyt puheenvuoroa kollega Brinkhardt äh, Maltalta. Kaksi minuuttia. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kestävän kehityksen tavoitteista täytyy sopia ja ne täytyy muotoilla hyvin, erityisesti koska mielestäni nämä tuohon kehitystavoitteet kiinnittävät vähän huomiota kestävään kehitykseen ja ympäristöön. Mutta ennen kuin me mietimme, mitä tavoitteita kestävällä kehityksellä pitäisi olla, meillä pitäisi olla poliittista sitoutumista siihen, onko meillä tällaisia tavoitteita vai ei. Joku äsken vetosi siihen, että politiikka jäisi kestävän kehityksen keskustelun ulkopuolelle, mutta koen, että ilman politiikkaa meidän sitoutumuksemme tähän kollektiiviseen projektiin on vailla sydäntä ja sitoutumista. Kaikkien parlamentaarikkojen, hallitusten, kansalaisjärjestön ja kansalaisyhteisön sinänsä täytyy pyrkiä selkeyteen ja täsmällisyyteen kestävän kehityksen tavoitteiden muotoilussa. Jatkan sitä, mitä muut ovat jo sanoneet. Koen, että EUn instituutioiden tasolla on aika vahvistaa lihaluurankojen yllä institutionaalisella tasolla. Ja kannattaa valmistautua ajoissa Rion jos me todella haluamme luoda Rion jälkeistä aikaa, joka on tuloksellista. Meidän pitäisi nyt laatia tavoitteita, aikarajoja ja erittäin selkeästi asetettuja mittareita. Kiitokset ja seuraava on eh, Espanjan parlamentin edustaja. Olkaa hyvä. Ah, Kiitokset Espanjan senaatin nimissä ja myös Espanjan demarien nimissä toisin esille, että me olemme kaikkien ehdotusten ja päätöslauselmaehdotusten kanssa samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa, samoin kuin komission eri yksiköiden kanssa ja erityisesti YK on korkean tason, maailman tason kestävän kehityksen päätöslauselmasta siihen meidän ympäristöministerimme Kristina Naaporoa osallistuikin. Näissä suosituksissa on monta tärkeää kohtaa, jotka välttämättä, ovat välttämättömiä tänä talouskriisin aikana. Tämä kriisi on syntynyt rahoitusspekulaatioista ja meidän täytyy ratkaista se maailmanlaajuisella tasolla. Meidän täytyy ratkaista myös tämä kriisi oman vastuumme piirissä sekä paikallisella että alueellisella ja kansallisella tasolla. Tuemme kaikkia ehdotuksia maailmanlaajuisen järjestelmän luomiseksi ja eri liittojen luomiseksi, ympäristöpolitiikan edistämiseksi. Me toivomme, että tällaista tieteellistä tukea ja erilaisia luonnonsuojelumekanismeja voitaisiin luoda maailmanlaajuiselle tasolle tueksi paikallisten järjestöjen, mutta tämä talouskriisi on muuttanut kokonaisstrategiaa sekä kansallisella tasolla, eurooppalaisella tasolla että maailmanlaajuisella tasolla, mutta kriisi ei kuitenkaan voi perustella sitä, että me voisimme nyt vain viivyttää näitä uudistuksiamme, koska meidän täytyy suojella erityisesti rannikkoalueitamme jotta esimerkiksi uusiutuviin energioihin myönnetyt tuet eivät joutuisi kärsimään tästä, eikä myöskään kansalaisten ympäristöoikeuksia loukattaisi. Me puhumme tässä oman planeettamme tulevaisuudesta ja me toivomme, että tällä planeetalla voidaan elää myös myöhemminkin ja sen takia tuemme kaikkia esitettyjä ehdotuksia. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitokset edustaja Hidalgo. Seuraavaksi Richard Sebä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa, että huomenna on maailman vesipäivä ja että ensimmäisenä ää, äh, tavoitteenahan meillä oli vuosituhannen tavoitteessa, että kaikki kansalaiset maailmassa saisivat puhdasta vettä käyttöönsä. Minä uskon, että vesi, veden pitäisi olla meidän kaikkien pyrkimystemme eh, keskiössä, mikäli me edes haluamme saavuttaa muut eh, tavoitteet. Meillä on 3,9 eh, miljardia ihmistä maanpallolla ja esimerkiksi elintarvikkeiden tarve on noussut 70 prosentilla ja sen lisäksi meillä on hyvin vahva urbaani asutus keskityskaupungeissa. Mitä sitten tulee kehitysmaihin, niin maatalous, elintarvikkeiden kehittäminen ovat asioita, jotka ovat keskiössä. Ja minusta tässä pitäisi ottaa huomioon erityisesti tällainen pienimuotoinen maatalous, maanviljelys. Ja useinhan nimenomaan naiset ovat tästä vastuussa. Sen vuoksi YK pitäisi erityisesti keskittyä siihen, että tekisimme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa nimenomaan jokien suistoalueilla. Ja muistuttaisin myös niistä ongelmista, mitä meillä on Intiassa, Kashmirissa ja Pakistanissa, niin että YK vahvistaisi yhteistyötä esimerkiksi näillä alueilla, niin että voitaisiin samanaikaisesti myös varmistaa rauhanomainen yhteiselo. Sen lisäksi meidän täytyy huomioida perusolosuhteet äh, kaupunkialueilla, esimerkiksi vesi äh, infrastruktuurin alalla niin, että voimme taata puhtaan juomaveden saanti. Sen lisäksi muistuttaisin, että kohtuullisen halvalla voisimme tukea äh, kastelutekniikoita. Meillä on me olemme velkaa tämän kehitysmaille, koska ilman vettä muita vuosituhannen tavoitteita ei saavuteta. Kiitos. Sitten kollega Heiderich Saksan liitotasavallasta. Kiitos. Minä olen Teemu Heiderich. Minä kuulun Saksan liittohallituksen hallituskumppaneihin ja olen iloinen siitä, että me olemme täällä tänään puhumassa tästä. Kuten te tiedätte, tässä tämä keskustelu ja koko asia, ilmastonmuutos on hyvin tärkeä Saksassa. Ja varsinkin näinä aikoina, kun me pyrimme Saksassa vaihtamaan meidän energiahuoltomme äh, oikeastaan täysin uudistuviin energioihin. Toivoisin, ja me toivommekin myös sitä, että kansainvälisissä neuvotteluissa – ei puhuttaisi vain yleisistä tavoitteista, vaan että voisimme sopia myös hyvin konkreettisista asioista. Meidän mielestämme tämä voisi, tai tästä tulee menestys, jos kaikki maat sopivat näistä konkreettisista tavoitteista ja voimme myös nähdä konkreettisia edistysaskeleita. Me toivomme todellakin, että kaikki nämä jäsenvaltiot tekisivät ja toimeenpanisivat nämä edistysaskeleet ja sillä tavalla me pääsisimme eteenpäin sitten kokonaiskehityksessä. Toinen painopiste, jonka haluaisin ottaa esiin, koska aikaisempi puhuja täällä puhui vedestä, me tuemme niin kutsuttua nexusyhteyttä, eli yhteytetään, yhdistetään energia, kuten aikaisempikin puhe, puhe täällä viittasi, energia, ää, vesi ja maatalous ovat asiat, jotka täytyy yhdistää. Ja minä olen ottanut tämän esiin myös Saksassa. Ja yhteenvetona sanoisin, että me toivomme, että Rion huippukokouksen lopputuloksena olisivat konkreettiset toimenpiteet, jotka sitten vuoteen 2020 johtaisivat selkeisiin edistysaskeliin maailman ilmastonmuutoksen alalla. Kiitos. Seuraavaksi Ranskan senaatista. Kollega Rosignon. Bonjour. D'abord, je voudrais euh, Hyvää päivää. Aluksi haluaisin kiittää parlamenttia tästä kokouksesta. Me saamme nyt täällä tavata Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Kiitokset tästä mainiosta työstä. Kiito, onnittelut komissiolle ja valiokunnalle tästä päätöslauselmaehdotuksesta. Tämä on aivan mainio ja kunnianhimoinen ja rikas pohja meidän työllemme. Suurin osa meidän huolenaiheistamme Rio plus 20 kokousta varten heijastelee julkista mielipidettäkin. Ja tässä on erityisesti nyt mietitty kestävää kehitystä ja ympäristökysymystä koko planeetan kannalta ja, se, ja myös jäsenvaltioiden taloudellista toiminnan mahdollisuutta. Parlamentilla on hyvin merkittävä tehtävä näitä, tätä mielikeskustelua viedä eteenpäin myös kansallisella tasolla. Jos kansalliset parlamentit eivät valmistele tätä Rio Plus-kokousta, niin me epäonnistumme siellä aivan varmasti. Meidän täytyy tukea tätä eurooppalaista lähestymistapaa. Riossa meidän täytyy esiintyä samalla Euroopalla kuin Durbanissa kunnianhimoisesti ja yhdessä yhtenäisesti ja tässä me olemme eh, kansanedustajia ja asiantuntijoita ympäristökysymyksissä ja meidän oma poliittinen eh, koulutuksemme, kuulumme sitten mihin tahansa poliittiseen suuntaukseen, demareihin, liberaaleihin tai mihin vain. Tämä on meidän vastuumme ja myös hallituks, hallitustemme vastuu ja me tarvitsemme, meidän täytyy yhdessä vakuuttaa ne kaikki, jotka politiikkaa meidän kanssamme toteuttavat ratkaistaksemme ympäristöongelmat ja voidaksemme myös hallinnoida näitä uhkia, joita me, jotka meitä, meitä ovat vastassa. Kiitoksia. Vielen Dank. Jetzt spricht... Kiitos. Sitten Joe Lainen. Kiitos puheenjohtaja. Kestävä kehitys. Kestävän kesityksen kehityksen täytyy olla keskeinen aihe, jos me ajattelemme sitä, kuinka paljon ihmisiä meillä tällä planeetalla on ja talouskehitys vain räjähdysomaisesti laajenee, niin tämä tulee olemaan uhka. Ja tällä hetkellä tilanne ei ole hyvä, ajatellen tätä huippukokousta. Kuilu köyhien ja rikkaiden kesken on yhä syvempi ja esimerkiksi ekologinen jalanjälki on vain heikentynyt eikä parantunut. Joten uskon, että kestävä kehitys on valtavan kokoluokan aihe ja toivon, että Riossa voidaan sopia konkreettisista tavoitteista, konkreettisista aikatauluista ja että näistä pidettäisiin kiinni. Olen kuullut, että tämä on täällä on sanottu sitä, että tämä on aihe, joka kuuluu kaikille toimijoille. Eivät hallitukset tässä yksin kykene toimimaan. Me tarvitsemme kuntia, alueita, kansalaisyhteiskuntaa, kaikkia. Eli tämä on ohjelma kaikille. Ja yhtä usein täytyy myös puhua siitä, mitä kukin voi tehdä ja mitä kunkin täytyy tehdä. EUlla on kestävän kehityksen suunnitelma, mutta sitä ei ole jossain, jostain syystä viety eteenpäin. Ja olen Ranskan senaatin edustajan kanssa samaa mieltä. Me tarvitsemme näitä suunnitelmia paikalliselta tasolta ylös asti. Ja Riossa, kun tästä puhutaan, niin UNEPin ohjelma, ohjelmaa täytyisi kehitellä edelleen virastoksi. Ei ole hyväksyttävää, että UNEPilla on niin heikko asema verrattuna muihin YK-virastoihin. Mutta sen lisäksi me tarvitsemme myös tällaisen kestävän kehityksen neuvoston. Kuten ministeri sanoi, me tarvitsemme tällaisen eh, elimen, joka myös valvoo näitä sitoumuksia ja se liittyy myös eh, toimivaltuuksiin, sanktioihin ja niin edelleen. Mutta sillä tavalla, että meillä olisi elin, joka mm, varmistaisi esimerkiksi velvoitteiden noudattamisen, ja joka ei vain painattaisi papereita ja antaisi kivoja ennusteita, vaan katsoisi, että kaikki toimii. Mielestäni tämä olisi nyt hyvä mahdollisuus tuoda Eurooppa-kartalle. Meidän täytyy Riossa ottaa johto rooli itsellemme. Kiitos. Sitten ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Portugalin parlamentissa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää tästä kokouksesta. Tämä oli hieno idea. Meillä on mahdollisuus jakaa meidän mielipiteitämme, jotka joskus ovat vähän erilaisia. Puheenjohtaja vetosi Tanskan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja vetosi meihin. Hän sanosi, sanoi, että meillä pitäisi olla yhteinen EU-kanta valmistautuessamme Rio plus 20 huippukokoukseen. Nyt tänä vuonna meillä on Rion 20-vuotispäivä ja Brundtlandin 30-vuotis juhlapäivä. Euroopassa ja maailmassa meillä on kvantifioitua tietoa etenemisen tarpeesta. Mutta nyt olemme sanoneet, että me pitäisi luoda siltoja muuhun maailmaan. Meidän ei pidä sulkeutua omaan nurkkaan, vaan luoda siltoja Kiinaan ja Intiaan. Muuten meidän kantamme on sulkeutunut. Se on ratkaisevaa. Ja osana yhteistä eurooppalaista kantaamme ei pidä langeta siihen virheeseen, että, että väheksyisimme älykkään vihreän talouden merkitystä. Ei pidä unohtaa Lissabonin strategian merkitystä. Me olemme toteuttamassa Euro 2020 strategiaa ja 2014-2020 rahoitusnäkymistä, joten meillä täytyy olla kokonaisvaltainen käsitys siitä, mitä me haluamme. Muuten emme saa sitovaa kansainvälistä sopimusta aikaa. Minusta on epätodennäköistä, että sellaista syntyisikään. Mutta meillä voi olla toimintaohjelma, jossa on selkeät tavoitteet. Vielen Dank. Ich gebe dann das Wort. Kiitos. Sitten Belgian parlamentin ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Voilà. Merci, euh, Monsieur Président. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä edustan tuota kehitys, kestävän kehityksen valiokuntaa meidän parlamentissamme ja meidän puheenjohtajamme on nyt tuon Sveitsin onnettomuuden onnettomuudessa kuolleiden lasten hautajaisissa, joten sen takia minä olen nyt tässä kokouksessa. Tuosta Rio Plus 20 konferenssista, mitä me toivomme siellä, me toivomme samaa kuin Belgian eurooppalaisilta edustajilta, samaa toivomme Belgialtakin, että siellä toimittaisiin yhtenäisesti ja minä haluaisin ainoastaan puuttua tuohon hallinnointiin tässä päätöslauselmassa olemme erityisesti korostaneet muutamia kohtia, varsinkin sitä, että meidän täytyy vahvistaa YK ympäristöohjelmaa YK järjestelmän sisällä ja koittaa tuo UNEP saada erityisvirastoksi YK sisälle. Siten voitaisiin ympäristöhallintoa parantaa ja vahvistaa ja antaa sille paljon merkittävämpi paikka ja valta ja myös toimia paljon johdonmukaisemmin kaikkien muiden sopimusten kuten välittäjänä ja myös se voisi toimia sitten vahvemmin kauppaneuvotteluissa esimerkiksi. Ja tässä täytyisi seura- tuossa kokouksessa myös luoda sellainen strategia, jonka pohjalta voitaisiin taata johdonmukaisuus erinäisten monivälisten sopimusten välille ympäristöasioissa ja luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos ja erilaiset sertifikaatit saataisiin johdonmukaisempaan linjaan. Ja me tahtoisimme näin kaikenlaista johdonmukaisuutta kansainväliselle tasolle korostaa ja toiseksi tästä hallinnosta me haluamme ottaa esille nämä indikaattorit. Meidän täytyy saada tietää, miten voidaan mitata saavutettua edistystä tai edistyksen jäämä, toteutumatta jättämistä. Ja meidän tässä me nimenomaan korostetaan sitä, että Rio Plus 20 pitäisi taata tällaiset hyvinvoinnin ja kasvun arviointikriteerit, jotka menevät pidemmälle kuin bruttokansantuotteen osoittimet. Ja tässä me tuemme olemme talouteen ja ympäristöön liittyvää tilinpitojärjestelmää, ihmismäisen kehityksen järjestelmää ja yhteisöjen kehittymismittausjärjestelmiä. Nämä uudet mittausjärjestelmät voisivat todella meitä auttaa arvioidessamme kehitystä sekä ympäristötasolla, yhteiskunnan tasolla e- että kansalaisten tasolla. Tämä on hyvin merkittävä hetki luoda tällaisia uusia indikaattoreita, jotta voisimme luoda paljon inklusiivisemman mallin mallin eh, ympäristölle ja voisimme paremmin erilaisia ekosysteemiä tukea. Kiitokset vielä kerran kutsusta tähän kokoukseen. Kiitokset sitten Miroslav Rotski. Já děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl na začátek eh, pozdravit. Puheenjohtaja, aluksi toivottaisin tervetulleeksi kaikki kollegat kansainvälistä, kansallisista parlamenteista. Tämä yleiseurooppalainen keskustelu on epäilemättä tärkeää. Reagoisin Lune Locklintin avajaspuheenvuoroon. Olen vakuuttunut, että institutionaaliset muutokset ovat tärkeitä, mutta saatamme hukkua niihin – eri maiden kansalliset hallituksethan tekevät päätökset ja toistan, että ilman globaaleja päätöksiä, ketä näiden maiden edustajat tekevät, emme saavuta mitään tuloksia. Pelkään, että ponnistellessamme institutionaalisen kehikon kanssa me saatamme missata tavoitteita. Ehdotan, että emme ota liian kunnianhimoisia tavoitteita, kun tulemme. Ne meitä samasta aikaan aitoja tuloksia. Herra Sieberman yhden mallisen tuloksen vesien suojelun. Se on hyvin tärkeää. Että voisin ajatella sitä, että aiheeksi Rio plus 20 huippukokouksen alueeksi. Ja sen lisäksi jätteiden käsittely. Jätteiden käsittely on asia, aihe, jossa voimme auttaa köyhää etelää. Köyhää etelää haittaa se, että siellä ei ole mitään integroitua vesihuoltoa. Voimme aloittaa pienin askelin. Voimme unohtaa sen, että poistaisimme köyhyyden yhdellä taikasaavan helautuksella. Mutta pienin askelin voimme päästä kriisistä ja käsi kädessä voisimme saada sen kansainvälisen sopimuksen aikaan. Lukas. Kiitos sitten kollega Lukas, joka on puhe- ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Virossa. Olkaa hyvä. Tähän äh, olla me... Kiitos, puheenjohtaja. Uusi indikaattoreid, regulatsioone. Niin, on mahdollista luoda uusia indikaattoreita, säädöksiä ja instituutioita, mutta ongelma on kuitenkin se, että Euroopassa kun luodaan jotakin uutta, niin luodaan myös valtavasti uutta byrokratiaa ja meillä on vaikka kuinka paljon virallista työtä, mutta meillä ei välttämättä tarpeeksi työntekijöitä. Meidän täytyy toimia hyvin viisaasti ja miettiä tätä kansainvälistä yhteistyötä. Mahdollisesti tällainen kansainvälinen ympäristörikostuomioistuin olisi hyvä hanke erityisesti kaikkien säädösten toteuttamisen takaamiseksi, mutta myös vähentääksemme tekopyhyyttä kautta maailman. Jos me nyt mietimme esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumista ja vihreämpään talouteen siirtymistä, Euroopan täytyisi toimia mallina, mutta toisaalta meidän täytyy myös muistaa taata se, että, että kotonakin kaikki pysyy kunnossa Eli että me vain vaadi tätä muilta. Euroopan unionissa meidän täytyy myös energiakysymyksissä kiinnittää tähän enemmän huomiota. Me nimittäin tuomme energiaa muualta, esimerkiksi Venäjältä, ja me tuomme sieltä energiaa, joka on tuotettu hyvinkin ympäristöä tuhoaviin menetelmin, ja me tuomme tuota energiaa surutta. Ja myös me viemme kolmansi, kolmannen val, maailman maihin helposti omia jätteitämme ja ydinjätteitämme. Meidän täytyy nyt pyrkiä välttämään tämän tyyppistä tekopyhyyttä. Tämä äh, kriisi on järkyttävä äh, järky, on järkyttävää aikaa, mutta meidän täytyisi pyrkiä siitä pääsemään eroon ja nyt vaikuttaa siltä, että esimerkiksi kriisistä ulospääseminen kiinnostaa esimerkiksi auton tuottajia niin paljon kuin he odottavat voidakseen tuottaa lisää ajoneuvoja. Kiitokset kollega Valli. Ym- Brittiparlamentin puheenjohtaja, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Minusta tämä konferenssi on erittäin tärkeä Pari asiaa Iso-Britannian näkökulmasta. Erittäin tärkeää, että kaikki kansalliset parlamentit voivat käyttää valmistautumisaikaa heinäkuuhun lisätäkseen tietoisuutta Riosta. Että meidän kansalliset johtajamme kykenevät auttamaan meitä tukemaan EUta niin, että saisimme mahdollisimman hyvän tuloksen Riossa. Tämä on meille suuri olen aihe, mutta meidän pääministerimme ei ole vielä sitoutunut menemään Rioon. Toiseksi vetoaa esiin EU-hon, että sen neuvottelukanta olisi mahdollisimman vahva. Ja se tekisi parhaansa Kolumbian delegaatin kanssa kestävän ketyksen äh, tavoitteiden suhteen kesäkuun mennessä. Ja kolmanneksi halusin sanoa, miten tärkeä parlamentaarikkojen rooli on, ja olen samaa mieltä Ranskan jäsenten kanssa, että meidän täytyy tarkastella koulutusta ja tietoisuuskysymykseen liittyen kestävään kehitykseen. Ja tämä ymmärtää siinä määrin kuin pitäisi. Aikana, jolla meidän valtiovarainministeri käsittelevät talousongelmia miettimättä kestävää kehitystä. Joten pyytäisin teitä eri parlamenteista kertomaan, miten he voivat omien mietintöönsä kanssa lisäämään tietoisuutta parlamentissa. On kriittistä, että meillä on julkista painetta ulkopuolelta ei ainoastaan ministeritä kohtaan, vaan myös parlamentin jäseniä kohtaan, niin että me painostaisimme mahdollisimman voimakkaan tuloksen aikaansaamiseksi, että ymmärtäisimme, että paradigma on muuttunut. Ja meidän pitää täällä eteenpäin myöskin sukupolven välit, se kysymykseen, Tästä näkökulmasta tämä Globe-aloite on todella tärkeä ja vetoisin kaikkiin sen kannattamiseksi. Kiitokset ja seuraavaksi Euroopan parlamentin kollega edustaja Kukovic, olkaa hyvä. Hvala lipa, gospod Rio je priložnost. Kiitos. Rio on mahdollisuus antaa vastaus siihen, miten tätä kriisiä hoidetaan yhdessä kestävän kehityksen ja vähenevien luonnon voimavarojen kanssa, kuten esimerkiksi vesi. Se, että resursseja on yhä vähemmän, niin sitä voitaisiin katsoa ihan niin kuin kroonisena sairautena. Eli silloin täytyy muuttaa elämäntapaansa käyttää erilaista äh, ruokavalioa, liikkua enemmän ja niin edelleen. Eli silloin täytyy usein kääntää koko elämä päälailleen, jos haluaa hallinnoida sairauttaan. Ja sama meidän täytyy tehdä tälle kriisille. Meidän täytyy tehdä tämä äh, sillä tavalla ja esimerkiksi kestävän kehityksen puitteissa meidän täytyy ottaa esiin myös äh, resurssi, resurssien vähyys ja nuorten kohdalla meidän täytyy tämä myös huomioida niin, että he käyttäisivät vähemmän voimavaroja. Tämä on hankalaa, mutta meidän täytyy kuitenkin ottaa tällainen logiikka mukaan meidän työhömme ja ajattelumme. Meidän täytyy lainsäädännön esimerkin ja, ja tietoisuuden lisäämisen kautta tuoda esiin eh, kestävä kehitys. Me tarvitsemme myös innovaatioita, yrityksiä. Tämä löytyy kaikki tästä uudesta Horizon 2020-ohjelmasta. Ja mitä tulee sitten taas rahoitukseen, me tarvitsemme siinä enemmän integraatiota. Minusta on hienoa, että me tavaamme, tapaamme täällä tänään kansallisten parlamenttien edustajat, koska se saattaa olla jo suuri askel matkalla kohti parempaa kestävää kehitystä. Kiitos. Kiitokset edustaja Kukovic. Myös tästä kuvannollisesta äh, esimerkistä kroonisesti sairaasta ihmisestä. Nyt sitten kansallisesta parlamentista Luxemburgin äh, kollega Bodem. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin kiittää parlamenttia ja onnitella parlamenttia siitä, että tällainen hyvin kiinnostava kokous on järjestetty. Ja monet ovat korostaneet sitä, miten merkittävä tehtävä Euroopan unionilla on Rio plus 20 kokouksessa. Me olemme Kööpenhaminassa nähneet hivenen Euroopan unionin mielipiteiden eriäväisyyttä ja kakofoniaa. Emme siellä yhtään johdonmukaista viestiä saaneet välitettyä. Durbanissa tilanne oli toinen. Nyt Euroopan unionin eri komission, joka on vastuussa ilmastonmuutoksesta toimia johdonmukaisesti. Löydettiin erityisesti kehitys, kehittymässä olevien valtioiden kanssa liittoumia ja nyt meidän täytyy pyrkiä samalla tavalla toimimaan ennen kokousta. Meidän täytyy pyrkiä toimimaan niin, että Riosta. Riossa voimme näytellä tärkeää roolia ja myös alullepanijan roolia ja pyrkiä pääsemään niihin tavoitteisiin, joita olemme aloittaneet itse, asettaneet itsellemme. Riossa täytyy vahvistaa hallinnointia. Meidän täytyy välttää sitä, että me ajautuisimme Euroopan unionin ristiriitaisten mielipiteiden esittämiseen. Meidän täytyy keskittyä mielestäni siinä komissiossa, joka johtaa tätä eurooppalaista valtuuskuntaa yhtenäisyyteen. Uskoisin, että jos me haluamme kehittymässä olevista valtioista liittoutuneita ja saada näin ollen enemmän etuja aikaan. Meidän täytyy toimia niin kuin ennenkin. Mielestäni tässä nyt 20 vuoden aikana viimeisen Rion kokouksen jälkeen olemme kaikenlaista luvanneet, mutta emme ole päässeet etenemään kovinkaan paljon ja muistuttaisin erityisesti kehitysavusta. Me lupasimme silloin 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta kehitysapuun, mutta kuinka moni valtio oikeastaan näin tekee Euroopan unionissa ja mielestäni nyt olisi yksi, tässä yksi mahdollisuus enemmän saada aikaiseksi tämän tyyppisissä kestävän kehityksen hankkeissa kehittymässä olevissa valtioissa juuri tämän tuen avulla. Me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy nyt päästä konkreettisiin tuloksiin, tavoitteisiin, jotka voimme mitata ja joita voimme selkeästi arvioida Riossa voidaksemme vahvistaa UNEPin roolia, niin kuin moni muukin täällä on sanonut, ja meidän täytyy kuten Jo Lainenkin jo ehti sanoa, me tarvitsemme tällaisen kestävän kehityksen neuvoston, joka arvioi ja valvoo kehitystä ja edistysaskelia. Ja sen neuvoston pitäisi todella taata edistymisemme. Ja uskon, että meidän tulisi saada aikaiseksi myös hyvinvoinnin arviointiindikaattoreita, jotka täydentävät eh, bruttokansantuoteindikaattoria, koska kansainvälisesti hyväksytyt eh, tällaiset indikaattorit voisivat todellakin auttaa meitä kestävään kehitykseen pääsyyn ja kestävän kehityksen arviointiin. Vielen Dank. Und als nächstes erhält das Kiitokset. Ja seuraavaksi kollega Alankomaista, van der Werf. Olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel om hier te Kiitos puheenjohtaja, kiitos, eh, että sain kutsun tänne. Alankomaissa on eh, tänään kansallinen puujuhlapäivä, eli me pyrimme sillä tavalla parantamaan luonnon monimuotoisuutta. Me puhumme vihreästä taloudesta, mitä vihreä talous on, se on meille hyvin tärkeää. Mitä me odotamme, eh, kuinka me voimme yhdistää ekologian ja ekonomian ja millä tavalla voisimme vahvistaa näitä molempia. Haluaisin puhua sen puolesta, että saisimme aikaan yhteisen eurooppalaisen vision vihreästä taloudesta – ja että siinä otettaisiin huomioon myös politiikka, kansalaisjärjestöt ja teollisuus. Alankomaissa on esimerkiksi järjestetty yrityselämän ja poliitikkojen yhteisiä tapaamisia. Toiseksi on puhuttu tiekartasta, jota Alankomaat tukee, koska siihen otetaan mukaan sekä tavoitteet että välineet välineistössä. Ei meidän mielestämme ole kysymys ainoastaan juridisista ja taloudellisista välineistä, vaan siihen tarvitaan äh, myös äh, sosiaaliset näkökulmat. Äh, esimerkiksi vihreän talouden osaaminen ja tietäminen on tärkeää. Sitten vihreä hallinnoiminen on hyvin tärkeää. Liityn niihin vetomuksiin, joilla pyritään vahvistamaan Junepin roolia. Kriisi vaatii tällaista maailmanlaajuista koordinoitua toimenpidettä ja tämä olisi valtava askel eteenpäin, koska voisi sanoa, että mitä tulee hallitusnäkökulmaan, niin voisi sanoa, että ajattele paikallisesti, mutta toimi maailmanlaajuisesti. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on äh, edustaja Panion. Euh, Kiitokset. Niin kansallisten parlamenttien edustajat ovat iloisia saadessaan osallistua neuvotteluihin Rio Plus 20 valmisteluissa. Tässä jo parikymmentä vuotta tuon Rion kokouksen jäl- 92 vuoden jälkeen ja Johannesburgin kokouksen jälkeen ja nyt järjestämme uuden kokouksen. Meidän täytyy tutkailla sitä, miten olemme päässeet edistymään, mutta miten, missä sitten olemme jääneet jälkeen ja minkälaista punaista lankaa meidän täytyisi nyt nyt pyrkiä ensi kesäkuussa seuraamaan. Minä haluaisin aluksi sanoa saman kuin tässä edeltävätkin. Meillä on suuri hallitu, hallinto-ongelma. Me tässä pikemminkin näissä huippukokouksissamme vain edustamme hyviä aikeita, mutta emme saa aikaan mitään konkreettista. Ja tässä ehdottikin kollegani jo VTO-tyyppistä järjestelmää ympäristön puolelle. Se olisi hyvin kiinnostava ajatus. Ja sitten kansalaisjärjestelmä järjestö, sitä pitäisi edustaa paljon paremmin näissä kansainvälisissä yhteyksissä. Siihenkin monet muut viittasivat, esimerkiksi Kööpenhaminan konferenssiin siitä on muutama vuosi aikaa, e, ja usein kansalaisyhteiskunta jää ulkopuolelle näistä tästä hallinnointikysymyksestä. Ja kolmanneksi meidän täytyy pyrkiä löytämään jonkinlaista uskottavuutta kestävään kehitykseen, erityisesti tässä mietin sitä, mitä meidän täytyy toteuttaa tämän tyyppisten huippukokousten edellä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Ja tässä erityisesti on kyse 250 eh, miljoonasta ilmastopakolaisesta ja heidän määränsä vain kasvaa 2050 vuoteen mennessä. Meidän täytyy nyt todellakin miettiä tätä vihreää rahastoa, josta puhuttiin jo Durbanissa ja Kankunissa siitä myös puhuttiin, mutta kuitenkaan ei ole nähty ainoatakaan senttiä eikä dollaria, joka olisi todella ohjattu tähän ja 100 miljardia dollaria olisi pitänyt saada teollisuusvaltioista 2013-2020 aikavälillä nimenomaan torjuaksemme köyhyyttä ja nostaaksemme kasvua. Tällaiset haasteet meitä odottavat tuossa Rio 20-ohjelmassa uskottavuutta parantaaksemme. Kiitokset ja sitten kollega Polak Puolan parlamentista. Hän on varapuheenjohtaja ympäristövaliokunnassa. Olkaa hyvä. Jednym z instrumentów dla osiągnięcia celów w zakresie osiągania e, celu ekologicznego i równoległych celów. Se, että me saavutamme ekologiset tavoitteet, saamme niille tukea, mutta samanaikaisesti myös sosiaaliset tavoitteet. E, siihen tarvitaan politiikkaa, joka sopeutuu ilmastonmuutokseen. Meidän täytyy, kun me luomme uusia työpaikkoja, silloin meidän täytyy tarkastella myös kestävää kehitystä ja huomioida myös ne sektorit, jotka siihen liittyvät. Me meidän täytyy ensin arvioida se, missä nyt mennään ja tämä tehtävä. Tässä tehtävässä on huomioitava toki myös äh, yliopistot ja eri toimielimet ja samoin talouselämä. On myös hyvin tärkeää, että katsotaan, mihinkä yhteiskunta – kykenee ja miten siihen voidaan vaikuttaa sillä tavalla, että osoitamme ihmisille, että he, heillä itsellään on vaikutus ympäristöön sen kautta, miten ja minkälaisia päätöksiä he tekevät varsinkin arkielämän kulutuksessa. Kansalaisyhteiskunnan kehitys on tärkeää sekä, jo, sekä se, että pyritään kestävään elintapaan. Kiitokset. Sitten Euroopan parlamentin nimissä Juudit Merkiis ja sen jälkeen Vittoria Prodi. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia kollegat, että tulitte tänne. Päivän tapahtuma on ainutlaatuinen ja toivottavasti Riasta tulee ainutlaatuinen. Erityisesti kiittäisin tanskalaista kollegaa muistutuksesta ajatella globaalisti toimi paikallisesti. On tärkeää, että Rio käsittelee paikallista ja mikrotasoa. Meillä on ollut niin paljon globaaleja tapahtumia, jotka käsittelevät makrotaloutta, makropolitiikkaa. Meidän täytyy koskettaa kansalaisten sydämiä, kuten 20 vuotta sitten koska Ria teki paljon lisäkseen kaikkien tietoisuutta siitä, minä maailma on menossa. Joten toinen kysymykseni on, Rosu on jo suostunut olemaan paikalle. Meneekö Tanskan puheenjohtaja paikalle? Se lisää EUn läsnäoloa. Tärkeää on myös, että teemme konkreettisia asioita. Me keskustelemme lainsäädäntöpuitteista puitteista mitä raaka-aineisiin tulee, meillä on tulossa jo parannuksia Dodd-Frank-lainsäädännön kautta Yhdysvalloissa ja myöskin transparenssidirektiivin myötä EU-ssa. Kysymys on tavallaan kovasta taloudellista raaka-ainevirroista, mutta tämä pitäisi olla myös ympäristöstä ja yritysten sosiaalista vastuusta, transparenssista, mitä me haluamme maailmassa – mitä jätteitä tuotetaan, millaisiin ympäristövaikutuksiin. Ja meidän pitäisi tehdä prosessit transparenteiksi, että kykenemme muuttamaan asioita. Eikö tämä voisi olla Rion teema, että voisimme keskustella globaalista Dodd-Frank transparenssialoitteesta, koska me haluamme luoda nollajätetalouden ja transparenssi varmaan auttaa. Sitten meillä on parissa kuttia vielä sanoa, että Meillä on tulossa vesivuosi. Sitä on tärkeää keskustella, koska selvää on, että tulevaisuudessa ei varmaan tule taistelua maasta ja biologisista resursseista ja vesi ruoan raaka-aineena ja sitten vesi bioraaka-aineiden käytössä välinen konflikti. Kiitos. Seuraavaksi Prodi ja sitten kollega Pirello. Grazie, Presidente. Ehm, Kiitokset, puheenjohtaja. Minä haluan puuttua siihen, että luonnonvarojemme määrä on hyvin rajallinen ja meidän on syytä muistaa se, että ihmisoikeuksiin pitäisi lisätä pääsy luonnonvaroihin ja luonnonvarojen käyttö kestävällä tavalla. Ja tässä tämmöinen toinen toisistaan riippuminen on erittäin tärkeää ja meidän täytyy pyrkiä löytämään ratkaisuja yhteisesti hallinnoida tätä riippuvuuttamme toinen toisistamme ja on erityisen tarpeellista kansainvälisiä toimielimiä uudistaa. Voi, ja eri, ensiksi meidän täytyy toki aloittaa yhdistyneistä kansakunnista, jo, joiden täytyy muistaa kantaa vastuunsa samalla tavalla kuin esimerkiksi maailmankauppajärjestön täytyy kantaa vastuunsa näissä ympäristökysymyksissä. Minä haluaisin puuttua luonnonvarojen riistokäyttöön. Sitä meidän täytyy pyrkiä torjumaan ja meidän täytyy myös tutkailla mahdollisuuksia investoida ihmisiin ja ihmisten mahdollisuuksiin ja kapasiteettiin osallistua kaiken tason luonnonvarojen hallinnointiin. Ja minä tahtoisin myös ottaa esille, miten merkittävää ja täysin välttämätöntä on yhteisten hyödykkeiden, julkisten hyödykkeiden käsite. Se onkin mainittu tässä keskustelussa jo aikaisemmin, mutta olemme sitä mieltä, että nyt, tai olen sitä mieltä, että nyt tästä hetkestä lähtien meidän täytyy pyrkiä luoda, luomaan uusia käsitteitä ja ymmärtää tätä ja suojella näitä käsitteitä. Ja sitten kollega Pirello, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, minä olen kovasti tyytyväisenä kuunnellut tätä keskustelua ja miten yksimielisiä me olemme näissä tavoitteissa. Kuten muut ovat jo täällä sanoneet, niin minäkin haluan huomauttaa olevani huolissani eh, tästä huippukokouksessa. Me nimittäin nyt kärsimme kaikki talouskriisistä maailmanlaajuisesti ja tämä talouskriisi kyllä eh, tarkoittaa suuria leikkauksia ja näin voidaan joutua jarruttamaan ilmastonmuutoksen torjuntaa ja monta kertaa myös kestämään kestävän kehityksen reitit. Euroopan unioni esimerkiksi toivoo vähentävänsä lentoliikenteen päästöjä, niin jotkut toiset valtiot taas tahtovat toimia toisella tavalla. Ja Euroopan unionissa taas äh, joudutaan kärsimään talousleikkauksissa tällä puolella. Meidän täytyy muistaa, että hallitusten täytyisi nyt äh, myös pyrkiä tukemaan omaa teollisuuttaan unohtamatta tätä kestävää kehitystä. Ja minä huomauttaisin, että tätä talo, tämä taloudellinen mahdollinen mm, talouspuoli ei saisi jäädä täysin irralleen tästä ympäristökysymyksestä. Se on meidän tärkeimmistä asioistamme. Ja nyt jos ajattelemme sitä, että sosiaalinen puoli jäisi syrjään tai eh, eh, unohdettaisiin kestävän kehityksen puolelta, se on todella huono asia. Sosiaalinen eh, elementti, sitä tarvitaan kestävään kehitykseen ja ympäristökysymyksiin. Me tässä kaikki edustamme kansalaisia ja jos nyt tämä huippukokous, nämä huippukokoukset olemme katsoneet aikaisempina vuosina, niiden tulokset ovat olleet aika laihat. Nyt tässä kriisissä meidän tulosten odottamisemme saattavat olla myös aika laihat, jos me ajaudumme väärille urille ja käytämme väärin tätä talouskriisiä. Meillä tietysti nyt on omat e, eri tavoitteemme, mutta meidän täytyy pystyä välttämään kaikkia niitä epäonnistumisia, joita aikaisemmissa kokouksissa on havaittu ja pyrkiä esiintymään yhteisten, yhteisen kantamme puolesta. Ja sitten kollega Tisogino, sitten Anna Rospa ja kollega Hybner, ja silloin sitten puhujalista on päättynyt. Der Kollege Isolo Gelos. Isolo Gelos. Ist nicht hier, okay. Ei ole enää paikalla, selvä. Anna Rospa Tack Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tänne osanottamaan. Ja kiitokset Rova Loklinille hyvästä yleiskatsauksesta Tanskan puheenjohtajakauden strategiasta ja hyvistä tavoitteasetteluista. Olen ollut 15, 16, 17 mukana. Ja ongelma on, että kansalliset intressit ovat niin erilaisia ja myös tarpeet niin erilaisia. Siksi olen sitä mieltä, että nämä tapaamiset ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta saisimme yhteisymmärrystä meidän globaaleista tarpeista. Useimmat kolmannen maailman maista tietysti haluavat erityisesti rahoitustukea. Ja usein, usein epätransparenttiin projekteihin. Ja meidän täytyy sanoa, että jos rahaa käytetään Kuten täällä on sanottu, rahoita meillä ei ole loputtomasti. Sen täytyy olla konkreettisiin projekteihin, että kykenemme seuraamaan, että näemme, mitä saamme rahalle vastinetta. Me koemme, että meillä on Euroopassa voimakas vastuu siitä, mitä me käytämme resurssejamme. Ja pieni esimerkki ruoan suhteen, yhdeltä tasalta me kalastamme kolmelle maailman kalat ja, ja sitten eh, heitämme kolmanneksen ruoasta pois. Me voisimme vähän pitää omaa tuppaa puhtaana. Tämä käy. Meidän täytyy käyttää omia resursseja paremmin ja auttaa kehitysmaita ruokimaan itsensä kestävällä tavalla. Kollegat ovat puhuneet tästä kiistakysymyksestä tähän metsän kaadosta, joka muuttaa ilmastoa, kun se on ihan holtitonta. Yleisesti minä koen, että meillä on hyvä kontrollia infrastruktuurista ja me voimme auttaa kolmatta maailmaa tässä, sillä ilman infrastruktuuria ei ole mitään kestävää kehitystä. Ja tässä me varmasti voimme olla avuksi. Vielen Dank, Anna Rosbach. Kiitos, Anna Rosbach. Ja nyt sitten kollega Kisola kello saa puheenvuoron. Anteeksi, me toimin tässä hieman liian nopeasti. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ένα ηγετικό Haluaisin sanoa seuraavaa. Euroopan unionilla täytyy olla johtava rooli Rio plus 20 huippukokouksessa ja tämä täytyy tapahtua kahdella tavalla – Yhtäältä meillä täytyy olla sitovat sopimukset ja tavoitteet ja toisaalta strategia, joka johtaisi siihen, että enemmistö olisi todellakin mukana toteuttamassa näitä tavoitteita. Vuonna mehän, meillä on aikaisemmin, me olemme toteuttaneet näitä huippukokouksia aikaisemminkin, eikä meidän tule toteuttaa epäonnistumisia niiltä aikaisemmista huippukokouksista, koska silloin Euroopan unionilla ei ollut selkeitä tavoitteita ja se johti heikkoihin tuloksiin. Onneksi kuitenkin kansalaisyhteiskunta harjoitti painostusta. Euroopan unionin täytyy olla johtava jo ennen tätä huippukokousta, ei vain sen aikana. Euroopan parlamentin täytyy tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa, eikä jättää tätä ainoastaan kansallisille parlamenteille. Eli meillä, meillä täytyisi olla yhteyksiä myös Euroopan ulkopuolisiin parlamentteihin ja valmistautua sitä kautta. Sen lisäksi on tärkeää, että paikallishallinto on vahvasti mukana samoin kuin yhteiskunnallinen keskikenttä. Kestävä kehitys, sen tulee olla keskipisteenä ja meidän täytyy huolehtia sosiaalista näkökulmista, kohesiosta, ilmastonmuutosta vastaan täytyy taistella ja meidän täytyy toimia maailmanlaajuisesti. Hypnä. Ja sitten kollega Hübner. Po 20 latach robimy podsumowanie, robimy przegląd tego. 20 vuoden jälkeen me teemme tässä tavallaan yhteenvedon ja katsomme taaksepäin, mitä me olemme tehneet ja muotoilemme ehdotuksia tulevaisuudelle. Jos haluaisin tehdä tässä tällaisen yhteenvedon tasen rehellisesti, niin silloin meidän täytyy myös ensin määritellä, mitä on kestävä kehitys. Afrikassa he käsittävät sen eh, ihan toisenlaisena asiana kuin me täällä Euroopan unionissa, joten ensin pitäisi määritellä, mitä indikaattoreita me haluamme käyttää, kun me vertaamme kestävää kehitystä kun me tarkastelemme esimerkiksi kehitystä Afrikan maissa ja, ja vertaamme sitä kehitystä Euroopan unionin maiden kehityksiin. On ihan yhtä tärkeää, että kun arvioimme näitä kriteereitä, me määrittelemme myös, millä tavalla me Euroopan unionissa teemme näitä vertailuja, koska myös kehitys on erilaista. Me voimme tarkastella Eurooppaa kokonaisuutena, mutta me voimme lähteä myös siitä, että kestävä kehitys tapahtuu tiettyjen, yh, tiettyjen yksiköiden pohjalta. Meidän täytyy siis eh, myös eh, todeta, että kehitys, innovaatio, arkkitehtuuri, palvelut ja kehitys tätä kautta me pääsemme tiettyyn tekniseen kehitykseen, mutta me tarvitsemme tähän kaikkeen yhteiskuntaa, yhteiskunnallista vuoropuhelua. Se on välttämätöntä kestävälle kehitykselle. Emme me voi sulkea kansalaisia tämän ulkopuolelle. Emme me voi löytää mitään ratkaisuja ilman, että kuulemme kansalaisia, ilman, että käymme vuoropuhelua heidän kanssaan, ilman, että neuvottelemme alha, alimmallakin tasolla. Ilman yhteiskuntaa tämä kehitys ei ole mahdollista. Te tiedätte itse, miten vaikeata on esimerkiksi rakentaa ydinenergialaitoksia joillekin tietyille alueille. Ja sen vuoksi täytyy kiinnittää hyvin paljon huomiota siihen, millä tavalla päästään tasapainoon yhtäältä yhteiskunnan ja toisaalta sen välillä, mitä me haluamme saavuttaa. Kiitos. Kiitos. Nyt me olemme käyneet lävitse puhujalistan. Ja nyt haluaisin vielä antaa Tanskan parlamentin eh, ympäristövaliokunnan puheenjohtajalle, että hän vetää tämän ilta- aamupäivän yhteen. Ja sitten eh, kaikki vieraat eh, ovat tervetulleita lounaskeskusteluun, jonka, jota isännöi parlamentin puhemies Martin Schulz. Ja tämän lounaskeskustelun aikana voimme jatkaa näitä vuoropuheluitamme kello 13. Thank you. Paljon kiitoksia. Kiitos kaikille aktiivisesta osanotosta keskusteluun. Keskustelu on ollut oikein hyvä. Keskustelu myös näytti, että me kaikki muistamme Rion 92 huippukokoukseen ja sen innon, joka meillä oli kestävästä kehityksestä. Mutta kaikki myöskin hyväksymme sen, että tavoitteita ei aina saavutettu. Me keskustelu siitä, miten asiat saadaan eteenpäin. Siinä on oikein aloittaa tietoisuuden lisäämisestä ja Valli oli oikeassa huomattaessaan, että meidän on ensiksi varmistettava, että kansalaisemme tietävät, mitä tapahtuu. Ja meidän täytyy yrittää tartuttaa tätä intoa tähän ajan liittyen. Koulutus on äärimmäisen tärkeää, opetus. Kuten 90-luvun alussakin, kun meillä oli 21 agenda, jota kansalaisyhteiskunta edisti. Täytyy myös työskennellä kollegojen, parlamentaarikkojen, hallitusten kanssa omalta osaltani. Olen hallituspuolueen edustaja. Tämä ei vaikuta niin vaikealta, kun olemme samaa mieltä, mutta sitten kun päivä koittaa Riossa, on tärkeää, että Tanskan pääministeri, joka varmasti tulee paikan päälle, on tärkeää, että hän sanoo oikeita asioita. edistää esityslistan asioita. Eikä mitenkään ää, yritä jarruttaa neuvotteluita, vaan edistää niitä. Koska toisin kuin täällä on sanottu, minusta kansainväliset rakenteet ovat tärkeitä. Eivät ainoastaan Meillä on nyt 20 vuotta pieniä askeleita, meidän täytyy muuttaa paradigmaa. Ja se alkaa sekä alhaalta että ylhäältä. Me tarvitsemme tiukempaa hallintaa. Arvostan myös niitä kommentteja, jotka liittyvät tähän kansainväliseen ympäristötuomioistuimeen niin maailmankauppajärjestön pohjalta, joka voisi auttaa meitä – semmoinen tekopöyhyyttä. Kun me ostamme energiaa ja tuotteita ulkopuolelta, minkälaisia vaatimuksia meillä To include uh, the business society. Ja tämä on bisnesyhteisö ja yritysten sosiaalinen vastuu neuvotteluissa. Meidän pitäisi myös pyrkiä sitovampiin sopimuksiin sosiaalisen vastuualueella, jotta asia etenisi. Kaikkeen en voi tarttua, mitä sanottiin. Täällä sanottiin monta hyvää asiaa. Ja lopuksi sanoisin, että ei pidä unohtaa, että, että eroja, erot ovat suuria olemme etuoikeutettuja Euroopassa. Meillä on suuri tehtävä oman järjestelmän muuttamisessa, mutta täytyy muistaa, että Riossa on kyse myös suurista eroista globaalisti, epätasa-arvoista, köyhyydestä, köyhyydestä muissakin kuin vähiten kehittyneissä maissa – tärkeintä on myös muistuttaa 0,7 prosentin BKT-apuosuudesta, kehitysapuosuudesta. Jokaisen maan, joka auttaa, pystyy kuilun kaventamisessa. Sustainable development, um, a success Me tarvitsemme täsmällisiä tavoitteita. Meidän pitää tukea myös globaaleja kestävyystavoitteita, jotka ovat Kolumbian kohan asettamia ne olivat. Ja kun palaatte omiin parlamentteihinne ja myös Euroopan parlamentissa jatkaa keskustelua ja, ja sitten paineita poliittiseen johtoon. Kiitoksia, että olette täällä. että milloin mahdollisuus puhua teille. Kiitos. Tämä oli hyvä yhteenveto. Kiitän äh, keskustelijoita. Me olemme nähneet tässä, että meillä on suuret yhtäläisyydet eri hallituksissa, eri äh, pääkaupungeissa ja meidän täytyy puolustaa asemaamme. Minun suurin huolenaiheeni on se, että tämä Rio plus 20 huippukokous ei ole vielä selkeästi julkisuudessa. Se kävi ilmi monissa keskusteluissa. Sen vuoksi tämä on hyvä hetki käynnistää kommunikointi kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Ja se näkyy myös siitä, että te olette täällä paikalla tänään. Hyvää ruokahalua ja kello 15 tasan jatkamme keskusteluita. Ja silloin puhuu, meillä on täällä Potocnik pääpuhujana ympäristöasioista vastaava komission jäsen ja silloin meillä on mahdollisuus keskustella edelleen. Hyvää ruokahalua!